Oui, euh, bonjour, euh, euh, mesdames et messieurs. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme tämän talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Meillä on kuulemistilaisuus, joka koskettelee komission aloitteita petosta ja korruption torjunnan alalla ja unionin taloudellisten etujen suojelemisesta. Esityslista on lähetetty 26. päivä syyskuuta teille. Ja se on tämän kokouksen asiakirjoissa mukana. Täällä on monia kieliä joita voitte kuunnella tänään. En luettele niitä kaikkia, mutta toivon, että löydätte Toivon, että löydätte oman kielenne. Tiedoksi jäsenille, että tämä kokous menee internetin kautta julkisuuteen ja muut näidenkin tapojen välityksellä. Ottakaa huomioon, että joka kerta kun käytätte mikrofonia, kamera suuntautuu teihin automaattisesti teitä kohti. Siirrymme nyt suoraan esityslistan kolmanteen kohtaan kuulemistilaisuuteen. Ilmoitan teille, että tämän kuulemistilaisuuden puitteissa – kahdeksas päivä järjestetyn kokouksen tiedot, komission lausunto on tämän kokouksen asiakirjoissa mukana. Meillä on neljä asiantuntijaa, jotka tulevat puhumaan täällä tänään. Annan nyt suoraan heille vuoron. Giovanni Kessler, eurooppalaisen petosten torjuntaviraston Olafin johtaja, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, hyvää iltapäivää ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta lyhyesti kommentoida ja toivottavasti myös keskustella teidän kanssanne viimeisimmistä petoksen torjunta-aloitteista. Haluaisin sanoa komission aloitteista, mutta ei ole kyse pelkästään komission aloitteista, vaan myös parlamentin ja muiden toimielinten aloitteesta. Siis kaikki toimielimethän ovat tässä mukana. Minulla on vain 10 minuuttia aikaa. Minä olen jo jakanut puheen, joten en lue puhetta, joten olisi liian tylsä. Ja haluaisin vain nostaa esiin kolme asiaa ihan lyhyesti ja sitten olen ne mahdollisia kysymyksiä ja keskustelua varten. Ja nämä kolme kysymystä ovat kaikkein tärkeimmät alallamme tällä hetkellä, nimittäin 1073 asetuksen muutos. Tämä on se asetus, joka loi ja hallinnoi Olafia. Ja se on nyt tullut pitkän tiensä päähän. Ja siksi onkin oikein tärkeää, että tämä uudistetaan ei vain meille Olafista, vaan ihan yleisestikin, kun on kyse petoksen torjunnasta, korruption ja väärinkäytösten torjunnasta toimielimissä ja lisäksi myös korruption torjunta jäsenvaltiossa – eikä pelkästään jäsenvaltioista, kun on aina kun on kyseessä unionin taloudelliset edut. Ja toiseksi tämä komission uusi lainsäädäntöaloite, joka vasta heinäkuussa käynnistyi. Se koskee rikosoikeudellisia rangaistuksia liittyen liittyen petoksiin ja korruptioon, jotka vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin. Tämäkin on meille tärkeä asia. Ja kolmas on tämä Euroopan syyttäjän virasto. Eh, tämä on aloite, jota komissio on juuri ryhtynyt harkitsemaan ja saikoo tehdä asetusehdotuksen ensi vuoden kesäkuussa. Nämä ovat ne kolme tärkeää eh, ehdotusta ja ne ovat kaikki merkittäviä. Muutama sana jokaisesta niistä. Asetus 1073. Olen erittäin iloinen tämän valiokunnan viimeisimmistä päätöksistä. Ilmeisesti ei ole kyse vielä lopullisesta päätöksestä. Toivon, että lopullinen päätös tehdään ongelmitta mahdollisimman pian olen vakuuttunut, että näin tulee käymään ja on hyvä, että me saamme oikeusvarmuuden ja myöskin kumppanimme saavat sen mahdollisimman pian. Minun ei tarvitse selittää teille, mistä tässä oikeasti on kyse, koska te olette äm, tässä uudistuksessa päätoimija, mutta omalta osaltani voin sanoa teille, kuten tiedätte, se tulee hyvin huomioimaan ihmisten perusoikeudet, tutkimuksen keston, toivottavasti myöskin jäsenvaltioiden yhteistyö. Meillä ei ole mitään olemassa olevaa mekanismia tälle yhteistyölle, tämä on minun mielipiteeni. Se tulee virtaviivaistamaan joitakin menettelyjä antamaan lisää oikeusvarmuutta niihin. Ne ovat menettelyjä, joita jo käytämme, mutta omasta aloitteestamme ja olisi hyvä antaa niille oikeusperusta asetuksessa, joten Kaiken kaikkiaan tämä tulee olemaan hyväksi Olafille ja meidän työllemme ja petosten torjunnalle. Älkää odottako, ja minä en odota, ja sanon teillekin, että älkää tekään odottako liian suuria muutoksia tutkimusten tehokkuuteen. Sanoisin jopa päinvastoin. On ollut suurta, näkyvää valvonnan lisäämistä, siis meidän valvontamme lisäämistä ja myöskin meidän täytyy raportoida yhä enemmän kaikille tahoille. Nämä ovat hyviä asioita. Hyvä niin. Joten tämä osa meidän työstämme kasvaa. Se tarkoittaa, että minun täytyy taata henkilöstöä tekemään juuri tätä, kokouksia, raportteja ja niin poispäin ja niin poispäin. Toisaalta asetuksessa ei ole mitään osaa, joka antaisi meille mitään ö, uusia toimivaltuuksia tutkimuksissamme. Jos ö, tämä ö, tehtäisiin, tämä ei nyt liity asetukseen 1073, vaan yleiseen budjettikeskusteluun, jos kävisi niin, että Olafin henkilöstöä leikattaisiin kahdella prosentilla joka vuosi viiden vuoden ajan, näin tästähän puhutaan kaikkien virastojen suhteen, silloin me menetämme henkilöstöä ja meidän täytyy äh, asetuksen 1073 mukaisesti äh, käyttää enemmän henkilökuntaa raportointiin, ja silloin tämä aiheuttaa sen, että meillä on vähemmän tutkimuksia tai ainakin vähemmän tehokkaita tutkimuksia, vaikka olemmekin virtaviivaistaneet tutkimusmenetelmiämme. Sitten on myös muutamia ihmisoikeuskysymyksiä, kuten esimerkiksi meidän täytyy kuulustella henkilöiden tutkimuksen päättämistä, mutta emme saa informoida henkilöä emme, emme voi päättää tutkimusta niin kauan kuin oikeuskäsittely on kesken, joten tämä tulee pidentämään näitä meidän tutkimuksiamme. Ähm, vielä eräs tieto. Tänä vuonna meillä tulee olemaan 30 prosenttia enemmän vihjeitä tällaisista ja petosepäilyjä. Viime vuonna meillä oli 1436 tällaista petosepäilyä. Monet niistä eivät ole perusteltuja, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella niitä kaikkea. Siis 1046 näitä oli. Tämä oli historiallinen maksimi. Ja nyt tänä vuonna meillä on jo yli tuhat mm, tällaista epäilyä ja olemme laskeneet, että vuoden loppuun mennessä meillä on varmaan enemmän kuin 1300 koska me emme voi vaan heivata niitä roskakoriin, meidän täytyy tarkastella niitä kaikkia, niin silloin meillä on enemmän työtä, vähemmän henkilökuntaa. Minä käytän hyvin paljon rahaa hallinnollisiin kuluihin, yli miljoonaa, mutta minä en saa käyttää sitä henkilökuntaan. Ja lisäksi asetus 1073 vaatii minulta enemmän hallinnollista raportointia ja niin poispäin. Eli jos minun tulisi ennustaa Olafin tutkimusten tehokkuutta seuraavina vuosina, niin niiden tehokkuus tulee heikkenemään. Tässä nyt muutama tekijä. Joka tapauksessa on hyvä asia, että asetus 1073 vihdoinkin hyväksytään, mutta minun täytyy vain varoittaa teitä. Ehkä täytyy ryhtyä toisiin toimenpiteisiin Pyydän, älkää nyt ainakaan leikatko minulta henkilökuntaa. No te ette leikkaa minun henkilökuntaani, mutta jos voisin käyttää ne määrärahat, jotka olen säästänyt muista kohdin, ainakin siihen, että voin pitää sen henkilökunnan, mikä minulla on nyt. Tämä nyt asetuksesta 1073, tai ainakin sen vaikutuksesta ja monet muut kysymykset, jotka vaikuttavat Olafin tutkimus Kapasiteettiin. Toinen kysymys. Komissio on jo tästä toisesta kysymyksestä kertonutkin viime viikolla tämä lainsäädäntöaloite komissiolta, jonka Olaf ja oikeuspääosasto ovat yhdessä laatineet, harmonisoi tuista rikosoikeudellisista sanktioista. jotka jäsenvaltioissa liittyvät korruptioon ja petoksiin, kun on kyse Euroopan unionin taloudellisista eduista. Tämä on ihan itsestään selvää. Emme voi enää hyväksyä sitä, että jossain maassa jotain ei pidetä rikoksena laisinkaan tai että rangaistuksissa on liian suuria eroja, koska pelissä on sama etu, on kyse EUn määrärahoista. Se ei ole kansallinen etu, vaan yhteinen etu ja sitä on puolustettava yhdessä, sitä on vaalittava yhdessä. Eikä tässä ole kyse pelkästään siitä, että rikoksen pitää olla rikos kaikissa jäsenvaltioissa – Siis esimerkiksi eturistiriita ei aina ole rikos kaikissa valtioissa. Ainakin on kyse, kun meidän rahoistamme, niin sen pitäisi olla rikos. Ei ole kyse pelkästään rangaistuksista, koska nyt rikolliset hyödyntävät näitä eroja. On kyse myös muista lisätoimenpiteistä, kuten vanhentuminen rikoksen vanhentuminen, jotka voivat äh, vaikuttaa suuresti. Näitä eroja jäsenvaltioiden välillä rikolliset hyödyntävät. He voivat valita lainsäädännön ja ö, tuomiovallan käyttäjän. Me emme voi valita ja rikolliset valitsevat. Tällaisia porsaareikiä ei voida hyväksyä ja siksi harmonisointi tällaisen direktiivin kautta, joka minun mielestäni sitten kunnioittaa riittävästi kansallisia intressejä, on hyvä asia. Tiedän, että vähimmäisrangaistu kysymykset ovat konseptioita, joita joissain jäsenvaltioissa ei tunneta, mm, mutta kyllä se voidaan jotenkin ratkaista. Hyvä on, se on uusi asia, teillä ei ole sitä lainsäädännössänne, mutta me kovasti tarvitsemme sitä, ei se ole niin kamala asia. Sen voi selittää aika helposti ja ehkä parlamentissa ja neuvostossa meillä on mahdollisuus selittää tämä. Ja lopuksi minulla on enää muutama minuutti varmaan aikaa. Kolmas on tämä ehdotus eurooppalaista syyttäjän virastosta. Sitä varten on kohta perussopimuksissa ja te tiedätte, että komission jäsenet Shemeta ja Reding ovat ilmoittaneet, että ensi vuonna komissio aikoo tehdä ehdotuksen tästä. Todennäköisintä on, että se tulee olemaan asetus, Olaf ja oikeuspääosasti ovat mm, johtoasemassa tässä asiassa. Me siis työstämme tätä. Olemme vasta tällaisessa ennakkovaiheessa. Vaikutusten arviointeja on tiettyjä malleja, enkä minä nyt kolmessa minuutissa voi teille sitä selittää. Mutta voin kertoa teille, että ensinnäkin että toivon, että aika pian, ja teille siitä juuri puhuinkin äsken, teidän täytyy kertoa minulle, milloin te valiokuntana tai yhdessä joidenkin toisten valiokuntien kanssa, en minä tiedä, niin milloin minä teidän kanssanne voisin jo tässä ennakkovaiheessa, jos se teidän mielestänne on sopivaa, niin mielelläni keskustelisin tästä. Pohtisin sitä, että mitä tässä harkitsemme, mitä te harkitsette. Me olemme tätä tehneet jäsenvaltioissa tällaisia ennakkotapaamisia Rova Lebain kanssa oikeuspääosastosta olemme vierailleet pääkaupungeissa ja tälläkin viikolla menemme kahteen jäsenvaltioon. Tämän tämänlaista epävirallista mielipiteen vaihtoa. Tietenkin jäsenvaltioilla ja parlamentilla on sitten mahdollisuus muodollisesti kommentoida ehdotusta kesäkuun jälkeen sitten, kun se on julkaistu. Mutta minusta on sopivaa, että meillä on tällaista epämuodollista kanssakäymistä jo nyt. Tämä on minun mielestäni se oikea ratkaisu, joka tulee äh, ratkaisemaan nämä äh, kysymykset, miten jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä Olafin kanssa, mitä vastauksia Olaf saa. Te tiedätte, että asetuksen mukaan nyt me lähetämme tutkimustemme tulokset kansallisten jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaisille, ja sitten heidän täytyy aloittaa kaikki alusta he ehkä haluavat tehdä sen tai sitten he ovat vähemmän halukkaita, he ovat ehkä kyvykkäitä, vähemmän kyvykkäitä tai kyvyttömiä tekemään niin. Ja Parhassakin tapauksessa me menetämme aikaa. Toiseksi, kuten tiedätte, minä en valita, minä vaan kerron tämän tilanteen. Me teemme hallinnollisia tutkimuksia, joten vain tiedoksenne me emme voi saada mitään tietoa esimerkiksi pankkitilistä. Kuinka minä voin tutkia korruptiota ja petoksia jos minä en edes voi saada pankkitilin tietoja käsiini. Me tiedämme kyllä, miten voimme hoitaa tämän ja yritämme ottaa jäsenvaltiot mukaan ja niin poispäin, mutta vaikea se on. Eurooppalainen syyttäjänvirasto tulee selvittämään kaikki nämä ongelmat, jotta ette ymmärtäisi väärin. Tämä ei tule olemaan mikään asia, jonka kautta jäsenvaltiot menettäisivät suverenisuutta, vaan me olemme suunnitelleet sen niin, että meillä olisi tällainen keskitetty virasto ja sitten kansallisten syyttäjävirastojen syyttäjiä. Eli meillä on tällainen kansallisten virastojen verkosto plus tällainen keskitetty virasto, jotka tekevät kaikki yhteistyötä. Miksi me tarvitsemme tätä äm, muuten kuin näiden Olafin ongelmien takia. Minulla olikin jo mahdollisuus puhua tästä lyhyesti parlamentin Krim-valiokunnassa. Tämän tyyppiset rikokset, petokset ja korruptiot, jotka vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin, ovat luonnostaan ylikansallisia tai eurooppalaisia rikoksia. Jos me jatkossakin eh, yritämme käsitellä niitä niin kuin teemme nyt kansallisesti ja kansallisin toimenpitein ja kansallisin laitoksiin, kuten olemme tehneet kahden vuosisadan ajan, me vieläkin toimimme kuten 1800-luvulla. tietysti sitä on parannettu, mutta konsepti on vielä sama. Eh, eh, jos eh, henkilöllä on oikein vanha auto ja hän tykkää siitä kovasti, niin hän varmaan sitä korjailee, mutta auto on loppujen lopuksi kuitenkin vielä 50 vuotta vanha. Ja näin me teemme tällaisten rikosten kohdalla Euroopan unionissa. Me yritämme vaikuttaa rikoksiin, jotka ovat dramaattisesti muuttuneet. Ne olivat ennen kansallisia, nyt ne ovat ylikansallisia. Meillä on hyvin paljon tällaisia tapauksia. Yksi esimerkki, Olafin tutkimus. Tämä oli lehdessäkin jo, minä voin kertoa teille siitä. Ja sitä muistaakseni myös käsiteltiin täällä valiokunnassa, kun teillä oli äh, kuuleminen täällä niin, o, tavallinen, normaali, yksinkertainen petostutkimus. Ja näitä on miljoonia. Ö, väärennettyjä. Äm, ja liioiteltuja laskuja, jotka jotkut bulgarialaiset yrittäjät lähettävät. Me löysimme tämän, mutta kuka nuo ö, laskut sitten teki? saksalainen yritys. Ja sitten me lähetimme tämän eteenpäin kahteen syyttäjän virastoon, Bulgarian ja Saksan syyttäjän virastoon. Siis sama järjestelmä kuin parista vuotta sitten. Rikos on kuitenkin sama, ei ole kyse kahdesta rikoksesta. On kyse yhdestä rikoksesta ja on kaksi tekijää. Ja se, että sitten tehdään kaksi, että on kaksi oikeus, oikeudenkäyntiä, niin se on ajanhukkaa, mutta tässä tapauksessa meillä oli myös kaksi eri tuomiota. Onko tämä oikeudenmukaista? Ei ole. Näin, tai me näemme joka viikko, no emme ehkä joka viikko, mutta parin kuukauden välein. Ja joissain tapauksessa meillä on korruptiorikos yhdessä maassa, mutta rahat on maksettu kolmannessa maassa neljänteen maahan – ja rahat ovat päätyneet viidennessä maassa ole, valle pankkitilille, jossa esimerkiksi rahanpesu ei ole rikos. No, kenellä on tuomiovalta? Ei ole kyse pelkästään tuomiovallasta. Öö, kenellä on oikeus syyttää? Kuka löytää tuon rikoksen? Me usein löydämme sen rikoksen, koska meillä on öö, tällainen eurooppalainen näkemys. Kansallisella tasolla näkevät vain rahan siirron, mutta eivät ymmärrä sitä. Jos asiaa katsoo vain kansallisella tasolta, niin ei tunnista rikosta. Jos rikoksen on tunnistanut sattumalta tai koska Olaf on kertonut siitä, niin sitten ei ole tuomiovaltaa mennä rajan ulkopuolelle. Tai täytyy kysyä. Ja sitten on jaettava syy. No, syyttäminen ja myöskin oikeudenkäynti, tai sitten on ristiriidassa olevat oikeuskäytännöt tai ristiriidassa olevat tulokset. Tuomiot ovat erilaiset, joten Euroopan syyttäjän virasto on vastaus tähän. Se on itsestään selvä vastaus ja se on myöskin kiireellinen, kiireesti tarvittu vastaus, jotta voisimme huomioida Euroopan unionin taloudelliset etut. Sama koskee salakuljetusta, joka on vaarallinen rikos ja joka on luonnostaan rajat ylittävä. Ja liettualaisparat, jotka ovat, joilla on raja Puolan kanssa, niin täytyy käsitellä sitä, mutta mutta sitten kun rikos löydetään, niin se on tutkimus on jaettava viiteen maahan, koska tavarat menevät Puolaan, Saksaan ja muualle. On hyvin vaikea käsitellä tällaista luonnostaan ylikansallista asiaa kansallisesti. Euroopan syyttäjän virasto tulee olemaan ratkaisu tähän. Yhteinen etu, yhteinen rikos, rajat ylittävä rikos, niin silloin meillä pitää olla yhteinen ratkaisu. Nyt olen varmaan puhunut jo liiankin pitkään, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin ja kommentteihin. Ja olisin hyvin iloinen, jos te tai Euroopan parlamentti voisi, äh, haluaisi kuulla meiltä vähän tarkemmin näistä asioista. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Giovanni Kessler. Nyt siirrymme suoraan Jana Mittermeierin, joka on Brysselin toimiston päällikkö Transparency International-järjestössä. Hän tulee antamaan meille ulkopuolisen näkökulman. Olkaa hyvä, Rova Mittermeier. Ah oui, s'il vous plaît. Je vous invite. Euh, alla tribuna. Oui, alors, euh, Madame Jana Mitter. Olkaa hyvä, Jana Mittermeier. thank you very much for the... Kiitos äh, oikein paljon ystävällisistä sanoistanne, esittelystänne ja siitä, että Transparency International pääsi tähän tilaisuuteen pitämään äh, puhe, esittämään puheenvuoronsa tässä kansalaisyhteiskunnan äh, näkökannan näihin tärkeisiin komission ehdottamiin uudistuksiin liittyen. Aivan ensin toteaisin, että Pidämme kovasti arvossa seuraavia aloitteita. Ensinnäkin sitä, että on tehty uusi ehdotus rikosoikeuden alalla, mitä tulee korruptioon. Tämä on tärkeää. Samoin toiseksi tärkeää on se, että ensi vuonna kesä kuussa esitellään tämä komission korruptiokertomus. Tämä on erityisen tärkeää, koska se keskittyy myös julkisiin hankintoihin ja on näin ollen tärkeää kysymys, mitä EU-varojen käyttöön kansallisella tasolla tulee. Samoin pidämme hyvin hyvänä sitä, että jotkut poliitikot ovat nyt todella lähteneet liikkeelle, jotta saataisiin luotua Euroopan julkinen syyttäjäviranomaisen viranomainen ja samoin sitten rikoshyödyn jäädytys ja menetetyksi tuomitsemisaloitteet ovat mielestämme hyvin myönteisiä aloitteita, jotta voidaan suojella EUn taloudellista etua korruptiolta ja petoksilta. Mutta mitä asioita tähän sitten liittyy? Me luonnollisesti katsomme EUn taloudellisen edun suojelua hyvin suurella mielenkiinnolla ja katsomme, että tehdyt aloitteet todella puuttuvat esimerkiksi oikeudellisiin puitteisiin, samoin syyttäjätoiminta, tutkimukset, mahdolliset sanktiot ja niin edelleen. Mutta ongelmia on edelleen ehkä läpinäkyvyyden suhteen, samoin raportoinnin, monitoroinnin suhteen, niin kuin mitä tässä nyt Olafiltakin äsken kuulimme, ja samoin sitten tämä syyttämispuoli. Tämä on hyvin tärkeää, koska aloite kattaa tietyt ulottuvuudet, mutta ei kaikkia. Ja katsomme, että tarvitaan kiireesti muita aloitteita, uusia aloitteita, jotta voidaan EUn taloudellista etua paremmin suojella. No niin, mennäänpä sitten yksityiskohtiin, mitä muuta voidaan tehdä, tulisi tehdä. Ensinnäkin läpinäkyvyys. Monet kansalaisjärjestöt, paitsi Transparency International, myös muut ovat toistuvasti vaatineet yhtä kattavaa nettijärjestelmää, jossa kaikki EU-määrärahojen vastaanottajat julkaistaisiin yhdessä kokonaisuudessa. Ei niin, että tietoja täytyy kaapia sieltä täältä eri jäsenvaltioista, vaan että olisi yksi keskitetty järjestelmä, jossa kaikki tiedot olisivat saatavilla. Meidän arviomme mukaan ei ole mm, suinkaan tarpeen sirpaloida näitä tietoja sinne tänne, hajauttaa niitä sinne tänne. Katsomme että tässä, ne, mm, tällä, tässä tietokannassa tulisi olla selkeät tiedot siitä, kuka rahoja saa kuinka paljon ja missäkin. Kun puhutaan vaikkapa tulevan ohjelmakauden rakennerahastovaroista, maatalousrahastovaroista, keskitettyä tietokantaa näitäkään varten, näitä aloja varten eikä koko järjestelmää varten ei ole suunniteltu. Olemme hyvin huolissamme siitä, että meidän on vaikea valvoa rahan käyttöä, varojen käyttöä, koska meillä ei ole mahdollisuutta saada kokonaiskuvaa tilanteesta. Eli tässä on ö, olemassa kyllä todellinen porsanreikä, mitä EU-varojen käyttöön tulee. En kuitenkaan kritisoi yksinomaan niitä varoja, joita jäsenvaltiot käyttävät jaetun hallinnon kautta 80 prosenttia varoista. Siis katsomme myös niitä varoja, jotka EU-toimielimet suoraan käyttävät. Ja tässä kollegat ovat tällaisen Transparency aid Indexin Publish What You Fund Aidin kautta julkaisseet. Ja yksi heidän löytämistään ongelmista, mitä tulee rahankäytön läpinäkyvyyteen laajentumismaissa, hakijamaissa ja mahdollisissa hakijamaissa, niin löytyi sellainen ongelma, että läpinäkyvyys on erittäin puutteellista ja toimiin tulisi ryhtyä kiireesti, jotta näin ei jatkossa olisi. Tiedätte, mitä ongelmia meillä on läpinäkyvyyden suhteen, mutta tämä täytyy toistaa vielä kerran ja sanoa se kovan ääneen niin, että kaikki todella kuulette. Siis yksi yhteinen EU-tietokanta, nettisivu, jossa kaikki vastaanottajatahot julkaistaan. Neljä ja puoli vuotta sitten tulin Brysseliin ja tämä oli yksi ensimmäisiä äm, suosituksia, jotka tuolloin teimme, mutta liikehdintä asiassa ei juurinkaan ole ollut. No on toki tietyissä jäsenvaltioissa läpinäkyvyyttä on lisätty, mutta keskitettyä järjestelmää ei vieläkään ole saatu aikaan. Sitten toinen tärkeä asia, raportointi. Tämä on varsin puutteellinen, tai tätä aloitetta kaipaisimme. Komissio itse on havainnut, että tämä raportointikysymys on ongelmallinen, koska Jäsenvaltioiden omat järjestelmät eroavat toisistaan aika lailla ja se, eh, kuinka paljon eh, raportointia jäsenvaltioista EUn suuntaan virtaa on aika vähäistä. Todellisia tietoja ei oikein saada. Eh, julkisilla tahoilla eikä myöskään kansalaisyhteiskunnalla. Kansalaisyhteiskunta ei itse asiassa ole mukana edes tässä prosessissa todellisesti, niin kuin Transparency Internationalilla on tällainen äm, järjestelmä, johon kansalaiset voivat ilmoittaa havaitsemiaan korruptiotapauksia, mutta me emme ole mukana tällaisessa tiedottamisessa ja raportoinnissa EU-tasolla, ja olen aivan varma siitä, että vastaavia aloitteita on muillakin kansalaisjärjestöillä – sitten tietenkin ilmiantajien suojelu on sekin ongelma, joka itse asiassa estää kansalaisia ilmoittamasta havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja mitä tulee sitten julkisiin hankintoihin Euroopan unionin tasolla on uusi julkisia hankintoja koskeva direktiivi, josta keskustellaan nyt ja ilmiantaja kysymys voitaisiin helposti vielä tähän ehdotukseen saada mukaan. Saa nähdä, mitä lähikuukausina nyt sitten tapahtuu, kun direktiivi hyväksytään täällä EU-toimielimissä. Ja mitä tähän raportointiin tulee, niin äh, yhteys toimielinten ja Olafin välillä on sekin hyvä kysymys. Juuri Kessleriltä äsken kuulimme äh, Olafin uudistuksesta ja uudistuksen vaikutuksista ja me katsomme, että yksi hyvä asia Olafin uudistuksessa on se, että nyt on ainakin tarkoitus vahvistaa jäsenvaltioiden ja Olafin välistä yhteyttä. Saa nähdä, käykö niin sitten todellisuudessa. Se nähdään muutaman kuukauden tai vuoden kuluessa varmasti, mutta tämä on joka tapauksessa asia, jota me suosittelisimme ja jota myös neuvosto itse asiassa on suositellut. Kaiken kaikkiaan tarvitaan siis ilmiantajien suojelua. Täytyy huolehtia siitä, että julkiset äh, hankinnat hoidetaan myös ilmiantajia suojelemalla. Ja kansalaisyhteiskunta äh, ja tavalliset ihmiset tulee ottaa paremmin tähän toimintakenttään mukaan niin, ettei se jää vain toimielinten hoidettavaksi. Viimeinen asia, jonka haluamme, haluamme ottaa tässä esiin, on syyttäjäviranomaisen toiminta. Tätä itse asiassa ei komission tämänhetkisissä aloitteissa ole otettu huomioon kyllin hyvin. Haluaisimme, että Olaf Fin pohjalta voitaisiin perustaa eurooppalainen syyttäjäviranomainen. Asiahan on ollut vireillä hyvin pitkään, mutta poliittista tahtoa ei ole ollut ajaa asiaa loppuun asti. Mutta olemme Olavin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että eurooppalainen rajat ylittävä petos ja korruptio on hoidettava alueellisin aloittein ja, ja rajat ylittävin, ylittävän yhteistyön kautta ja keinoin. Tämä on hyvin tärkeää ja haluaisimme että näin tapahtuisi myös käytännössä. Olemme myös hyvin huolissamme siitä, mitä Kesslerkin tuossa totesi, siitä, että heidän työtaakkaansa lisääntyy, mutta kapasiteettinsa ei suinkaan lisännyt. Tämäkin asia täytyy hoitaa. Ja mm, jos Olafin uudistus tähän johtaa, niin sitten sitä pitää varmaankin tarkastella uudelleen mitä pikimmin tässä muuttuvassa maailmassamme. Ja vielä kerran Yhteenvetona siis tarvitaan eurooppalainen syyttäjäviranomainen ja on painostettava jäsenvaltioita, jotta ne täytäntöönpanisivat nämä uudistukset. Useinhan käy niin, että tulee koko joukko uusia EU-asetuksia, mutta jäsenvaltiot eivät niitä aja, eivätkä myöskään toteuta. Ja aivan lopuksi vetomus että kansalaiset, äh, myös tutkivat journalistit otettaisiin mukaan tähän työhön niin, että heille luotaisiin kanavia osallistua ja tehdä yhteistyötä niin että läpinäkyvyys, monitorointi, raportointi sekä tietenkin ilmiantajatoiminta saisivat vahvistusta, mitä tulee siis petoksiin ja korruptioon, jotka kohdistuvat EU-määrärahoihin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Euh, Kiitoksia. Kiitoksia Jana Mitenmaier. Seuraavaksi annan vuoron. Tämän kuulemisen järjestämisestä aloitteen tehneille Jens Gaierille. Annan hänelle nyt ensin siis puheenvuoron ennen seuraavia asiantuntijoita. Jens Geier tulee nyt esittelemään näkökulmansa. Olkaa hyvä. Ja, danke, president. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minusta olisi tietenkin ollut mukava, jos olisin saanut puhua kuulemisen aluksi. Sitten olisin voinut ehkä paremmin panna tämän sopimaan valiokuntamme kokonaistyöhön. Teillä oli varmaan hyviä syitä olla antamatta minulle puheenvuoroa aluksi, mutta en aio nyt tehdä sitä, koska tämä ei nyt sovi tähän kohtaan, mutta aion sitten myöhemmin esittää kysymyksiä näille kahdelle ensimmäiselle asiantuntijallemme. Hyvä herra Kessler, hyvä pääjohtaja, te ikään kuin kierrellen sanoitte meille, että yksi meidän tavoitteestamme ta- talousarvion valvontavaliokunnassa, eli että saataisiin lisää henkilökuntaa tutkimuksiin, niin siinä olemme nyt ikään kuin äm, sen mahdollisuuden itse vienneet itseltämme, äh, koska nämä ylimääräiset äh, raportointivaatimukset aiheuttavat lisää työtä. Toisaalta tämä saattaa helpottaa, että Olafin poliittinen tehokkuus lisääntyy, koska emme me tätä tietenkään tee sen takia, että meillä on hirveän tylsää ja me haluamme lisää paperia pöydällemme, vaan teemme sen, koska haluamme, että Olafin vaikutuskyky ja Olafin tutkimusten vaikutuskyky vahvistuu. Huomasin myös, että te odotatte hyvin paljon eurooppalaista syyttäjän virastolta, niin mekin, ja siksi tämä kuuleminen on yksi ennakkoehto työlle, koska haluaisimme tietenkin tietää, mitä ongelmia oikeastaan pitää ratkaista ja miten me sen parhaimmin teemme teidän näkökulmastanne. Te annoitte oikein hyvän esimerkin siitä, miten aikaa hukataan kun sitten oikeastaan rikokselle ei synny seuraamuksia jäsenvaltiossa syyttäjän viranomaiset eivät ole kovin innostuneita joissain jäsenvaltioissa. Tämä on se asia, mikä minusta on tärkeä tässä kuulemisessa ja haluaisin kuulla teiltä, mitä toimivaltuuksia haluaisitte eurooppalaiselle syyttäjävirastolle antaa, niin sittenhän on Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan tehtävä viedä mahdollisimman monta tällaista asiaa läpi. Puhuitte esimerkiksi siitä, että voitaisiin tutkia pankkitilejä, mutta se ei varmaan ole ainoa asia. Voisitteko kertoa meille, mitä tämän syytäjäviraston pitäisi pystyä tekemään, niin se olisi erittäin tärkeää meidän jatkotyöskentelymme kannalta. Sitten Rova Mittermeierille tämä vinkki tästä yhteisestä nettisivusta, sen otamme jälleen esiin. Mekin olemme hyvin tyytymättömiä siihen, että että Euroopan unionin hallinnosta on tiedot kerättävä palasina. Ja sitten jos on osallistuja eri jäsenvaltioista, jotka ovat yhteisessä hankkeessa saaneet määrärahoja eu budjetista tai Interreg-kumppanuuksissa, tilanteesta voi tulla hyvin epäselvä, eikä se varmastikaan ole tyydyttävää. Sitten yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, sen tässä kirjasin ylös. Jos tämä sama kysymys, jonka nyt esitin herra Kesslerille, nimittäin mitä Euroopan syyttäjäviraston pitäisi pystyä tekemään, jotta petoksia ja korruptiota voitaisiin torjua rajat ylittävästi tehokkaasti, niin voitte varmasti muotoilla tämän vähän vapaammin kuin pääjohtaja, joka on kyllä riippumattoman viraston pääjohtaja, mutta kuitenkin mukana poliittisessa toiminnassa, joten mielelläni kuulisin teidänkin mielipiteenne tästä. Kiitoksia. Dziękuję bardzo panu Gajerowi. Chciałbym powiedzieć. Kiitoksia. Techniczne jakby nie udzielono. Kiitoksia. Tässä taitaa nyt olla tekninen ongelma. Niin, olen pahoillani siitä, että ette saanut tuossa alussa puheenvuoroa. Se oli ihan virhe, mutta ei siis todellakaan mitään sen suurempaa siinä taustalla ollut. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Ja ensimmäinen puhuja on Rova Kresle, Ja, vielen dank. Kiitos. Ajatus, Gajerin ajatus järjestää tämä tilaisuus on mielestäni erittäin hyvä, koska komissiohan ennen kesätaukoa teki ehdotuksen tästä uudesta asetuksesta, joka mielestäni on aivan uraa uurtava todellinen parannus tilanteeseen, nykytilanteeseen, joka on jatkunut vuosikymmeniä, vaikka ei olisikaan saanut jatkua. Meillä on siis yhtenäinen järjestelmä, mutta emme kuitenkaan voi suojella Euroopan unionin rahoja, joten tämä on todellinen kulmakivi työssämme taloudellisen edun suojelemiseksi ja voimme olla hyvin tyytyväisiä komission ehdotukseen. Tiedämme, että tässä jäsenvaltiot kyllä aikovat vastustaa hanketta kiven kovan. Me olemme aikamoisia pehmoja, hyvät naiset ja herrat. Kyllähän me voisimme toimia tiukemmin. Toteaisimme, että rahaa ei tipu, jos sitä ei käytetä kunnolla. Olen aivan varma siitä, että jäsenvaltiot toimisivat hyvin nopeasti ajaisivat näitä parannuksia, joita olemme vaatineet vuosien ajan hyvinkin nopeasti, jos sulkisimme rahanat kerta kaikkiaan siinä tapauksessa, että epäselvyyksiä on. Olafilta meillähän on tilanteita, nolla prosenttia, Malta esimerkiksi, Latvia ja Liettua, Tämä koskee myös Kyprosta. Sloveniassa kaksi tapausta. Sitten on muita jäsenvaltioita, joissa tila, tilanne on 10 prosentin tasolla. Unkari esimerkiksi tai alle 40 prosenttia. Bulgaria 20 prosenttia. Puola 42 prosenttia. Portugali yli 50 prosenttia mielestäni on taso, joka pitäisi saavuttaa. Tämän tilaston mukaan tulenkin sitten muotoilemaan kysymyksiä, niin pääjohtaja, en minä ole samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että uudessa Olaf-asetuksessa on ehdotuksia, jotka eivät johda mihinkään. Tulevat, tulette näkemään, että tämä vuosittainen tapaaminen neuvoston kanssa petosten torjunta asioissa on merkittävä askel eteenpäin, mitä petoksen torjuntaan tulee. Sallittehan minun nyt toteavan, että te olette aika uusi täällä Brysselissä, mutta se, joka tuntee meidät ja tietää, minkälaisia neuvotteluja me voimme käydä, kykenemme käymään neuvoston kanssa, niin lupaan teille että nämä henkilöt, jotka tuntevat meidät, tietävät, että me teemme mitä vain voimme. Hmm. Ensimmäisenä vuonna neuvosto sanoi, että ei. Toisena vuonna, kun välitämme saman viestin, he ehkä jo heräävät. Ja kolmantena vuonna alkaa sitten jo tapahtua. Kyllä neuvostokin tämän tietää. Me olemme hyvin peränantamattomia ja kyllä uskomme, että aika on nyt kypsä. Siksi teidän asemassanne, herra Kessler, en olisi pessimistinen sen suhteen, etteikö tässä päästäisi mihinkään. Mitä tulee eurooppalaisen syytteen viranomaiseen, kun katsotaan <laughs> aikataulua tai aikajanaa, olen aika huolissani siitä, että aikaa menee. Olafin uudistus kesti kahdeksan vuotta. Kahdeksan vuotta, hyvät naiset ja herrat, ja arvioisin, että ne, jotka tässä nyt lähtevät liikkeelle tarvitsevat aikamoista kestävyyttä, koska syyttäjäviranomaisen luomisessa viisi vuotta ei ole yhtään mitään. Mm, nyt täytyy Olafin uudistus saada kunnolla jaloilleen mm, ja täytäntöönpannuksi niin, että siitä todella saadaan se hyöty, mikä siitä voidaan saada. Ja se, mitä totesitte mitä kritiikkiä esititte, parahin herra Kessler. Kyllä Olafissakin on tehty virheitä, ja me olemme nyt pyrkineet huolehtimaan menneisyyden virheistä. Tuomioistuimeltakin on tullut kymmenisen tuomiota, jotka ovat olleet suureksi hyödyksi. Olen todennut, että on oikeastaan ihme, että yksikään pääjohtaja ei tähän mennessä ole joutunut eroamaan, koska kyllähän näitä kritiik, tätä kritiikkiä on esitetty, ja se on ollut hyvin perusteltua, mutta emme me voi tätä jättää huomiota. Joskus on vaikea ryhtyä oikeisiin toimiin, ja jos teillä on jotain vastalauseita, niin ne olisitte käyttänyt puheenvuoron silloin. Mielestäni, eh, näin Olaf esittelijänä toteaisin, eh, on aika turha sitten tulla myöhemmin puskista huutelemaan. Kyllä tämä uudistus on hyvä. Se parantaa Olafin uskottavuutta ja minä olen tässä asiassa, joo, no itse asiassa yli kahdeksan vuotta myös ollut jo mukana ja tämän kokemuksen perusteella voin todeta, että kyllä tässä mennään oikeaan suuntaan. Kaikesta oli itse asiassa sovittu Olafin kanssa etukäteen ja keskusteltu. Ei tässä nyt ole niin, että Euroopan parlamentin jästipäät olisivat vain pakottaneet oman tahtonsa läpi. Ei, kyllä Olaf on ollut mukana hyvin yksityiskohtaisissa neuvotteluissa siitä, mitä uudistusta tässä nyt pyritään saamaan aikaan. Kysymys. Bulgaria, Saksa. Minua kiinnostaisi tämä lopputulos. Kumpa, kuka siis sai mitä hyötyä Saksassa ja Bulgariassa, jotta voitaisiin tätä vertailua tehdä? En todellakaan tiedä, siksi kysyn ihan kiinnostuneena. Sitten viittasitte siihen, että kun ilmoituksia tulee enemmän, niin Olafin työtaakka lisääntyy, mutta eikö ollut niin, että vuonna 2011 Olafille tehdyt ilmoitukset vähenivät 35 prosentilla? sivulla mm, kolme tai neljä vuosikertomuksessahan lukee, että 2011 ilmoitukset vähenivät 35 prosenttia, eli nyt ollaan päästy ikään kuin tällaiseen normaalitilaan takaisin. Eli tällaista heittelyä oli, mutta ilmoitusten määrä väheni siis 2011 jälleen normaalitasolle. Sitten kysymys Ova Mittermeierille. Olette aivan oikeassa siitä, että tämä tarina, joka liittyy näihin edunsaajiin, ei oikeastaan viime vuosina ole johtanut yhtään mihinkään, mutta tulitte oikeastaan hetkellä, jolloin juuri vuoden vuoden 2007 edunsaajat on julkaistu, joten nythän tässä on päästy liikkeelle. Me olemme tehneet monia muutosesityksiä varainhoitoasetus mietintöön ja niin edelleen. Kyse onkin nyt itse asiassa näiden tämän koko jutun oikeudellisesta sitovuudesta ja nyt tarvitaan luonnollisesti vertailukelpoisuutta ja tarvitaan näiden tietojen vertailua, arviointia. Olisin ehkä tästä mielelläni kuullut lisää teiltä. Ehkä teillä olisi ajatuksia, että miten voisimme edetä. Sitten kysymys, jonka Jens Geierkin vielä esitti pääjohtajalle jälleen yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa. Miten voimme auttaa teitä niin, että <laughs> tämä yhteistyö todella saataisiin jaloilleen niin, että Äh, jäsenvaltiot parantaisivat Olafin äh, äh, tiedonsaantia ratkaisevasti. Kiitos. Paljon kiitoksia, Roa Gressler. Sitten Cornelis de Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös kahta alustajaa, joita kuulimme tässä iltapäivän aluksi. Olen keskustellut asiasta jo komission kanssa. Nyt on saatu siis komission direktiiviehdotus, jossa tarkoitus on harmonisoida rikosoikeutta. Tämän lisäksi tarvitaan ehdotus eurooppalaista syyttäjäviranomaisesta. Tämä nyt on aika ilmeistä näiden asioiden tulisi kulkea rinnakkain. Toinen asia, nimittäin syyttäjäviranomaiskysymys on luonnollisesti erittäin poliittinen kysymys, palaan tähän kohta. Ja toinen kysymys on pikemminkin juridistekninen ja siihen liittyy monia juridisteknisiä yksityiskohtia, joihin meidän on puututtava. Myös täällä talousarvion valvontavaliokunnassa. Ensin direktiivin liittyen. On käyty neuvostossakin aika paljon keskustelua tämän ää, oikeusperustasta 32 5 4 artikla vai 832. Ja todella tässä ehdotuksessa ja oikeusperustakysymys on tärkeä. 3254 näin valittiin, komissio piti sitä parempana kuin 83.2 artiklaa, mutta mielestäni voitaisiin todeta myös aivan päinvastoin, että 3254 ei välttämättä toimi paremmin kuin 83.2 ja on kiinnostavaa kuulla sitten komissiolta ja myös Olafilta tähän jatkossa reaktioita. Toinen kysymys liittyen tähän ehdotukseen. Ajatellaanpa, että jäsenvaltiot nyt sitten täytäntöön panevat tämän. Petokset, jotka liittyvät siis Euroopan unionin määrärahoihin. Sitten on myös sellaisia tukia, jotka on yhteisrahoitettu osittain EUn ja osittain jäsenvaltioiden kassasta. Entäpä sitten, kun kyse on kansallisista verovaroista, eh, siihen niihin liittyvistä petoksista, niin silloinhan asiat hoidetaan toisen lainsäädännön kautta, mutta komissio vastasi minulle, että ei, ei, kun nämä kansalliset tuet hoidetaan sitten saman järjestelmän kautta kuin yhteisönkin. Mutta mitä tulee tähän petossäännöstöön, niin mehän tarvitsemme sitten sellaisen säännöstön, joka kattaa niin Euroopan unionin rahoituksen kuin verorahoituksenkin. Ei kansalaisia kiinnosta se, että mistä nämä rahat ovat tulleet. Kyse on petoksista ja näitä petoksia on ö, torjuttava. Ja jos olisi otettu 83.2 artikla oikeusperustaksi, niin olisi voitu tämä laajempi määritelmä kattaa, eli myös kansallisen budjetin rahat ja niihin kohdistuvat petokset, kun kyse on yhteisrahoituksesta. Sitten asiat, jotka myös muuttuvat. Minä oikein hyvin ymmärrän, että esimerkiksi vanhentumis, rikoksen vanhentumisajat eroavat eri jäsenvaltioiden välillä kovastikin ja tämä asia mielestäni tulisi tässä erityistapauksessa todella hoitaa. Samoin vähimmäisrangaistus. Tämä on aika vallankumouksellinen askel. Tämä on ensimmäinen kerta Euroopan unionin lainsäädännön historiassa rikosoikeuden alalla, kun haluamme sopia vähimmäisrangaistustasosta. Tästä tulisi käydä horisontaalinen keskustelu neuvoston ja parlamentin välillä. Haluammeko me tällaisia yhteisiä vähimmäisrangaistuksia ylipäätään? Mielestäni on valitettavaa, jos tätä keskustelua käydään vain tämän yhden ehdotuksen pohjalta. Minä olisin halunnut siitä huomattavasti laajempaa keskustelua kaiken kaikkiaan. Mittelmaierilta olisin kysynyt näistä luvuista, joita esitettiin, miten ne suhtautuvat kansainväliseen tilanteeseen. Ajatellaan vaikkapa YKta, meillä on eurooppalaisia välineitä, mutta mielestäni olisi tärkeää katsoa, mitkä ovat laajemmat kansainväliset puitteet. Eli onko, tässähän tietenkin Transparency Internationalilla on kovasti kokemusta, joten minkä, miten arvioitte tätä ehdotusta vertaamalla sitä kansainväliseen tilanteeseen? Yksi asia liittyen Olafin. Viime viikolla kävimme keskustelua. En minä yrittänyt Olafia mitenkään painostaa, mutta halusin, että Olaf käyttäisi rahoja mahdollisimman tehokkaasti verrattuna myös muihin komission yksikköihin. Ja nyt kuulen tässä jo, että Olafilla on oikeastaan määräraha eh, tiukkuutta siellä ja jos me emme löydä mitään tehokkaita ratkaisuja Olafin rajalliset määrärahat huomioon ottaen, niin tietenkin meidän täytyisi katsoa sitten tätä tehokkuutta entistä enemmän. Sitten eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta. Tämä riippuu nyt tietenkin siitä, minkälaisen ehdotuksen komissio tekee. On aivan liian helppoa todeta, että tämä on ratkaisu, on koko joukko erilaisia ratkaisumalleja kuitenkin, ja jos on niin, että eurooppalainen julkinen syyttäjä viranomainen joutuu toimimaan kansallisten syyttäjäviranomaisten puitteissa, niin nousee esiin kysymys, että tuoko tämä ehdotus jotain todellista lisäarvoa. Jos nyt halutaan perustaa jonkinnäköinen eurooppalainen FBI, jolla on sitten ihan omaa toimivaltaa, niin asia on toinen. On kuitenkin aivan liian helppoa todeta, että näin tätä kautta kaikki ongelmat ratkaisevat hyvin paljon, riippuu siitä, minkälainen tämä syyttäjäviranomainen on ja mitä toimivaltaa sillä on. Ei se, muut, ei se <laughs> tuosta vain kaikkia ongelmia ratkaise. Ja ö, mikä olisi sitten syyttäjä viranomaisen ajaman asian ero Olafin verrattuna. Ehkä voimme kuulla tästä myös hieman vielä lisää. Kiitos. Merci, monsieur de Jong. Kiitoksia, edustaja de Jong. Seuraava Theodorus Skilakakis. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pahoittelemalla sitä, että savuin myöhään. Olen varjoesittelijänä Ekonissa, joten en voinut olla tämän hyvin tärkeän kuulemisen alussa paikalla. Haluaisin aloittaa toteamalla, että petos ja korruptio ovat paljon laajalle levinneempiä kuin tohdimme edes sanoa. Tämä on jotakin, mikä on erittäin tärkeää muillakin politiikan aloilla ja talouspolitiikassa. Me emme voi puhua fiskaaliunionista, kun rahaa käsitellään aivan eri tavoin eri puolilla unionia meillä pitää olla korruption vastainen unioni myöskin, jos haluamme saada tämän toimimaan. En mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin vain sanoa, että me tiedämme Transparency International-järjestöltä heidän raportistaan koskien lahjontaa, jäsenmaiden viranomaista lahjontaa – kun on tiedusteltu mielipidetiedustelussa ympäri maailman ja jäsenmaissa Euroopan unionin sisällä eh, sitä, onko ihmisten mielestä heidän maissaan lahjoittuja viranomaisia. On paljon tapauksia, alueita ja sektoreja, missä tätä julkisen julkisten viranomaisten laaja mittaista lahjontaa esiintyy ja luonnollisestikin, jos lahjontaa on tulliviranomaisten keskuudessa jossakin maassa, se vaikuttaa unionin taloudellisiin intresseihin. En usko, että kukaan kuvittelisi, että joku, joka hyväksyy lahjuksia käsitellessään veronmaksajien rahaa ei sitä tekisi, kun hän käsittelee Euroopan unionin rahaa. On paljon houkuttelevampaa varasta Euroopan unionin veronmaksajien varoja kuin kansallisia veronmaksajien varoja. Haluaisin kuulla enemmän näistä mielipidetiedusteluista, missä me saamme todellakin osoitettua lahjontaa. Tämä ei ole mitään kuviteltua korruptiota, vaan todellista korruptiota, tilanteita, joissa ihmiset vapaasti puhuvat haastattelijalle, jota eivät tunne. Tämä haastattelu saattaa tapahtua vaikkapa teille puhelimessa. Minä haluaisin kuulla Transparency Internationalilta enemmän tästä asiasta tämä lahjusten ottaminen, liittyykö se petoksiin eurooppalaisten varojen kohdalla vai onko lahjuksia käytetty niin, että eurooppalaisia varoja olisi väärinkäytetty? Sillä minä sanoisin, että me saamme korruption kaloja pyydettyä vain onnella. Me olemme niin tehottomia, että vain onnen kaupalla saamme näitä tekijöitä kiinni. Sitten herra Kessleriltä minulla on erittäin tärkeä kysymys teille. Kuinka monia Ulafin tutkimuksia tehdään sen omasta aloitteesta ja kuinka monia tehdään, koska joku teki syytöksen tai tällainen varoituskelloja soittava taho on. Jos me ajatelemme tapausta, jossa 90 prosenttia tutkinnoista tehdään, koska joku syyttää tai ilmi antaa väärinkäyttöä. Ja jos korruptio saa ihmiset vaikenemaan, silloinhan eurooppalaisia interventioita ei tapahtuisi, ellei meillä olisi oma-aloitteisia tutkintoja ainakin 50 prosenttia Olafin tutkijoista ja ponnistuksista olisi oma-aloitteisia. Me voisimme näin puuttua niille alueille, joissa tiedämme korruptiota esiintyvän, mutta syytöksiä ei ole saatu. Näin voisimme puuttua tilanteisiin, joissa Euroopalla, Euroopan unionin varoja varastetaan. Tämä on erittäin tärkeää, sillä tällä hetkellä Itä, Etelä, pohjoinen kaikilla alueilla ihmisiä painostetaan joko siksi, että ne joutuvat maksamaan tai siksi, että pelastuspaketteja on myönnetty ja ihmiset ovat hyvin herkkätunteisia nyt näiden kysymysten suhteen. Tämä korruptiovastainen taistelu yhdistää Euroopan kansalaisia enemmän kuin koskaan ennen tällä hetkellä. Ja meidän täytyy olla paljon rohkeampia ja aloitteellisempia. Meidän ei pitäisi olla varovaisia, kun haluamme puhua eurooppalaista syyteen virastosta Olafista ja siitä, että niissä tulee tietynlainen eurooppalainen FBI. Yhdysvaltojen FBI on ollut erittäin tehokas korruption poisjuurimisessa ja organisoituneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa viimeisten 90 vuoden ajan. Ja meidän täytyy keskustella näistä asioista, sillä todellisuudessa me olemme epäonnistuneet. Minä haluaisin myöskin käydä keskustelua. Pahoittelen, jos puhun liian kauan aikaa tämä viimeinen huomioni. Viranomaisten lahjontaa käsittelevisistä oma aloite mietinnöistä. Meidän tulisi keskustella niistä, sillä jos tarkastelette tilannetta, näette, että ulkomaisia viranomaisia lahjotaan massiivisesti muissa jäsenmaissa ja ihmiset pääsevät tästä kuin koira veräjästä todellisuudessa tämä lahjonta tuhoaa myöskin sisäisiä ponnistuksia niissä maissa, joissa lahjottuja henkilöitä on, kun pyritään taistelemaan korruptiota vastaan, sillä ellei korruptiota paremmin vastustavat maat pysty luomaan aloitteita, kuinka te voitte odottaa, että muut alueet saavat mitään aikaan, kun ihmiset ovat systemaattisen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden verkoissa? Kiitoksia. Merci, monsieur Skylaka. Kiitoksia, Skylakakis. Seuraavana edustaja Paula Rubik. Ja seuraavana Amelia Andersdotter. Olkaa hyvä. Niin, sydämelliset kiitokset. Minua tässä kiinnostaisi, millaista äh, ennaltaehkäisyä voidaan harjoittaa. Meillähän on äh, lainsäädännössä myöskin arvonlisäveron kohdalla tällainen äh, menettely, nyt emiraateissa meillä on verovapaita alueita, joissa täysin verovapaasti voi harjoittaa mitä tahansa toimintaa laajaltikin. Vaikuttaako tämä jotenkin petoksen valvontaan ja miten tässä toimitaan? Kiitoksia edustaja Rybik ja sitten edustaja Amelia Andersson. Um, I want to... Aivan ensin haluan kiittää Mittermeieria tästä puheenvuorosta. Minun ryhmäni, niin kuin monet muutkin parlamentin senet ja ryhmät tietenkin olemme tätä ja kysymystä käsitelleet. Minä kysyisin salakuljetetuista tuotteista, erityisesti savukkeista. Tiedämme WHO on Genevessä käymistä neuvotteluista, että salakuljetus tuotteet ja muut esimerkiksi savukkeiden alalla hyvin usein sekaantuvat toisiinsa, siis salakuljetetut savukkeet. Euroopan unionin ähm, rajoilla, siis onpa kyse sitten salakuljetetuista tai värnetyistä tuotteista, niin nämä usein menevät todella sekaisin. Tämä on aika poliittinen kysymys, ei niinkään ehkä operatiivinen kysymys Olafille, mutta mitä mieltä Olaf on siitä, että edelleen jatkossa sekoitetaan toisiinsa nämä eri asiat, siis salakuljetetut savukkeet versus väärennetyt savukkeet, ja tässähän kyse on eri asioista, korruptiosta ja niin edelleen. Eli mm, voisitteko puhua hieman tästä? Kiitos. Euh, mm, Nyt pyytäisin, että herra Kessler vastaa kysymyksiin, joita hänelle esitettiin, ja myöskin Rova Mittermeier. Äh, todellinen kysymys, herra Kessler oli seuraava. Tämä oli se kysymys, jonka esittelijä esitti. Tämä esitti, äh, esittelijä siis Jens Geier. Mitä toimivaltuuksia tällä eurooppalaisella syyttäjävirastolla pitäisi olla. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia teille kaikille näistä kysymyksistä. Niin, aloitetaanpa näistä monista kysymyksistä, jotka liittyvät syyttäjän virastoon. No, Ensin minulle annettiin 10 minuuttia puheenvuoroni varten, käytiin siihen 20 minuuttia. Minulla oli paljon kysymyksiä, joita minun pitää käsitellä, joten antakaa minulle nyt vähän armoa, jos minä käsittelin tätä suurta kysymystä, nimittäin syyttäjävirastosta vain kolmessa minuutissa, muutamin iskulausein. Pyytäisin, että järjestäisitte erillisen kokouksen sitä varten ja sitten sitten en aiheuta niin suurta pettymystä joillekin teistä ja annan teille enemmän yksityiskohtia. Ensinnäkin toimivaltuudet. Jos sanotaan, täytyy sanoa, että mistä ei ole vielä päätetty, olemme vasta alkuvaiheessa, mutta merkko todennäköistä tai aika varmaa on, että kuten myöskin sopimuksissa sanotaan, se tulee käsittelemään ainoastaan rikoksia, jotka vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin. Siis tämä tarkoittaa Olafin tämänhetkistä toimivaltuutta tai samantyyppiset rikokset, jotka löytyvät tuosta direktiivistä, jonka juuri mainitsimme, joka koskee rikosoikeudellisten sanktioiden äh, lähentämistä tai harmonisointia Euroopan unionissa. Siis se on tuo, jonka komissio juuri vasta esitteli viime heinäkuussa, ei mitään uutta. Perussopimukset sanovat myös, että seuraavassa vaiheessa, jos kaikille jäsenvaltioille tämä sopii, niin sitten lisää toimivaltuuksia saatetaan antaa syyttäjävirastolle, mutta tämä on vain mahdollisuus toisessa vaiheessa. Syyttäjävirasto aloittaa voimalla tutkia rikoksia, jotka vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin, siis korruptiorikoksia ja myöskin salakuljetusta, joka aiheuttaa tulon menetyksiä. Ei mitään uutta, mutta askel eteenpäin kuitenkin. Sitten vielä syyttäjävirastosta. Niin, kyllä olen samaa mieltä joidenkin teidän kanssa. En ole nyt pahoillani, jos en vastaa teille nimeltä. Käsittelen nämä kysymykset nyt enemminkin asiakokonaisuuksina. Mikä malli? Niin, tietenkin malli on erittäin tärkeä, mutta virasto ei ole pelkästään nimi myöskin perustuen äh, tapaamisiin kansallisten viranomaisten ja yleisten syyttäjien kanssa. Me äh, viime kesäkuussa Berlemon rakennuksessa kaikki Euroopan yleiset syyttäjät tapasivat. Meillä oli useita äh, kokouksia heidän kanssaan ja me tapaamme heitä myöskin kahden kesken. Enkä minä ole niin pessimistinen kuin täällä oltiin. Minä luotan paljon enemmän siihen, että me saamme tukea kansallista syyttäjävirastoilta. Meillä on malli, joka saa sekoitus keskitettyä virastoa ja kansallisia petoksen torjuntaa virastoja, syyttäjävirastoja, jotka toimivat yhdessä verkostossa. Ne eivät siis toimi, kuten ne toimivat nyt kansallisina viranomaisina. Ne kuuluvat yhäkin kansallisiin syyttäjävirastoihin, mutta kun ne toimivat tällaisen rikoksen yhteydessä, ne toimivat tehtävissään osana Euroopan syyttäjävirastoa, eli paljon laajemmassa eurooppalaisessa puitteistossa Euroopan ähm, yleisen syyttäjän koordinoidin alaisena, ja se mitä he tekevät on sitten ähm, voimassa koko Euroopassa, toisin kuin nyt. Eli sillä on paljon enemmän merkitystä ja se on paljon tehokkaampi ja tämä sirpaloituminen sitten vältetään. Tämän voin kertoa teille nyt tässä kahdessa minuutissa äh, syyttäjävirastosta, mutta todella mielelläni äh, haluaisin käydä erillistä mielipiteen vaihtoa tästä aiheesta silloin, kun se teille sopii, jopa ennen tämän ehdotuksen esittämistä käsittelyä. Se esitellään kesäkuussa, mutta milloin tahansa sitä ennen olen käytettävissäni niin ja myöskin Rova Lebai, kollegani, joka käsittelee tätä samaa kysymystä. Sitten tämä asetus 1073. Minä olen kovin myönteinen, mitä siihen tulee. Minusta on vihdoin aika hyväksyä se ja parlamentti on kai jo melkein sen hyväksynytkin. Olen erittäin iloinen siitä. Se tekee kaikesta avoimempaa ja muutenkin parempaa. Ja jo ensimmäinen helmikuuta alkaen olemme jo muuttaneet linjaamme siihen kanssa yhteensopivaksi. Minun ei varmaan tarvitse mitään enää muuttaa Olafin menettelytavoista, koska ne jo muutimme, koska tiesimme tämän ö, tekstin, josta nyt kohta päätetään. Minä vain kerroin, millainen vaikutus näillä useilla eri vaikutuksilla on, millainen yhteisvaikutus. Eli yhä enemmän näitä ö, ilmoituksia Olafille, sitten se, että äh, leikataan äh, henkilöstöä, siis nimenomaan henkilöstöä, ei määrärahoja. Vaikka minulla olisi oikein enemmän määrärahoja, niin saisi käyttää niitä henkilöstöön. Äh, enemmän raportointivelvollisuuksia, mutta ei mitään ö, uusia tutkintavaltuuksia. Ö, tämän kuulemistilaisuuden otsikko on vaikutukset myös otsikon, jos luen, niin vaikutukset Olafin tutkintakykyyn. Jos yhdistän kaikki nämä tekijät, niin minun on ihan helppo sanoa, ja tekin voitte sen huomata, että niillä tulee olemaan erittäin suuri kielteinen vaikutus meidän työhömme. Siis kaikki nämä asiat, enemmän ilmoituksia, vähemmän henkilökuntaa, vähemmän, enemmän hallinnollista työtä, ei mitään uusia toimivaltuuksia. Se tulee vaikuttamaan kielteisesti Olafin tutkintakykyyn. En minä ole mitenkään kielteinen tästä, olen ihan tyytyväinen, mutta mielestäni te olette ansainneet sen, että kerron tämän teille. Sitten muutama muu kysymys. Ai niin, joku kysyi, että miten teillä nyt on enemmän e, tietoja, kun PIF-ilmoitukset vähenevät? No, kaksi eri e, kysymystä. Nämä PIF-ilmoitukset ovat niitä kertomuksia, jotka joka vuosi joka jäsenvaltio tekee äh, epäsäännönmukaisuuksista ja petosepäilyistä. Äh, Olaf vaan kerroo nämä, kertaa, kerää nämä tiedot. Tämä on ainut asia, mikä Olaf tekee. Tämä ei mitenkään liity Olafin tutkintakykyihin. Nämä ovat ne raportoidut epäilyt petostapaukset kansallisissa jäsenvaltioissa ja ne käsitellään kansallisesti. Jos minä sanon tässä, että minulla on enemmän petos- ja korruptioepäilyjä, niin silloin tarkoitan niitä tietoja, joita me saimme toimielimiltä, EUn toimielimiltä, jäsenvaltioilta, jäsenvaltioiden viranomaisilta, poliisiviranomaisilta, oikeusviranomaisilta, tilintarkastusviranomaisilta. He raportoivat meille näitä asioita, että aloittaisimme tutkimukset ja viittaan tietoihin, joita saimme yksityisiltä henkilöiltä. Jokainen yritys ja kansalainen Euroopan unionin sisällä tai ulkopuolella, komission sisällä tai ulkopuolella, voi kertoa meille rikosepäilyistä tai epäsäännönmukaisuuksista. Me saamme joka vuosi lisää tietoa. Tänä vuonna äm, tällaisia ilmoituksia tuli 30 prosenttia lisää. Se on aika paljon. Se on mielestäni hyvä asia. Se osoittaa, että Olaf tunnetaan paremmin ja sillä on vähän enemmän itseluottamusta, näin ainakin oletan. Nyt me analysoimme nämä tiedot, joita saamme ja olemme huomanneet, että toimielimiltä tietoja tulee vähemmän, mutta yksityissektorilta tietoa tulee enemmän. Joten tämä suuri lisäys johtuu pääasiassa siitä, että olemme saaneet lisää ilmoituksia yksityisistä lähteistä, jotka sitten kertovat jotain. Me analysoimme tiedot ja raportoimme niistä sitten. Joten sen välillä, mitä jäsenvaltiot kertovat ja mitä ne tekevät kotopuolessa e, ja sen välillä, mitä Olaf tekee, ei ole mitään linkkiä. Joissain tapauksissa ihmiset eivät luota kovinkaan paljon kansallisiin viranomaisiin ja raportoivat suoraan meille. Toisissa tapauksissa kansalliset viranomaiset raportoivat meille, koska he sanovat, että tämä rikos menee yli meidän toimivaltuuksiamme tai se on monimutkainen, auttakaa meitä ja niin me teemmekin, se on meidän tehtävämme. Ja minä rohkaisen jäsenvaltioita raportoimaan meille useammin. Ei se tarkoita sitä, että me tarvitsemme enempää ilmoituksia päinvastoin, mutta minä haluan vahvistaa yhteistyötä viranomaisten ja toimielinten kesken. Ja tämä johtaa myös tähän kysymykseen, jonka edustaja Kakis mainitsi. Olen hän on ainoa, jonka mainitsen nimeltä, olen pahoillani. Olaf tekee osan pienen osan tutkimuksistaan omasta aloitteestaan, mutta nyt palataankin tähän asetukseen 1073. 1073 asetuksessa lukee, ja minun täytyy siitä pitää kiinni, että minun on aloitettava tutkimukset, kun minulla on riittävän vakavia epäilyjä, siis riittävän vakavia epäilyjä minä en siis äh, ikinä oikeastaan aloita äh, tutkimuksia, koska kun minulla on riittävän vakavia epäilyjä, minä voin lähettää sen saman tien kansallisille viranomaisille käsiteltäväksi, eli avaan ja äh, päätän tutkimukset samanaikaisesti. Nyt äh, tässä uudistetussa ähm, 1073 asetuksessa on poistettu yksi vaatimus, eli nyt siinä lukee enää, että riittävät epäilyt. Se onkin riittävästi mielestäni, mutta meillä siis on jo 1300 ilmoitusta joka vuosi. En minä pysty, kun minun henkilökuntaani leikataan ja kaikki se tapahtuu, minkä jo teille kerroin. Yrittää vielä e, etsiä ylimääräisiä petostapauksia. Plus, että ensimmäinen helmikuuta meidän pitää sitten kahdessa kuukaudessa antaa vastaus, että aloitetaanko tutkimukset vai ei. Ennen ensimmäinen päivä helmikuuta äm, tämä aika oli ä, keskiverto seitsemän, ä, keskimäärin seitsemän kuukautta. Nyt olemme ä, menneet 1,1 kuukauteen me nyt jo kykenemme tähän. Hyvin paljon olemme muuttaneet menettelyjä, yksinkertaistaneet asioita. Ihmiset tekevät kovasti työtä Olafissa ja me onnistumme. Ja minulla on myös, että minulla sitten olisi myös ihmisiä, joilla olisi riittävästi aikaa etsiä näitä petoksia ympäriinsä. En edes villeimmissä unelmissani ole, on ajatellut olevani Edgar Hoover Euroopan unionissa. Ei minulla ole henkilökuntaa eikä oikeusperustaa eikä valtuuksia tehdä näin. Jos te pyydätte minua tekemään, niin mielelläni minä teen sen. Äh, minä tiedän, miten FBI toimii. Äh, minulla on hiukan kokemusta siitä. Äh, korruption vastaisessa toiminnassa he tekevät undercover-operaatioita soluttautumisoperaatioita. Minä en voi tehdä siihen, minä en voi edes tutkia pankkitiliä, se on ihan yksinkertainen toimenpide, mutta en voi tehdä sitä. Joten joissain tapauksissa avaamme tutkimuksen, aloitamme tutkimuksen omista aloitteestamme, jos esimerkiksi kansalliset viranomaiset ei ryhdy tutkimukseen, Joskus luemme näistä asioista lehdessä, joskus lähetätte ähm, tällaisen parlamentaarisen kysymyksen meille, joskus luemme kysymyksen, vaikka ette sitä meille lähettäisikään. Sanomme, että hm, tämä on mielenkiintoista ja kysymme kansallisilta viranomaisilta ja huomaamme, että he eivät ole tehneet mitään ja sitten aloitamme tutkimukset omasta aloitteestamme, mutta mm, muuta emme voi tehdä nykyisillä resursseilla ja nykyisillä oikeusperustalla. Tämä on siis vain hyvin pieni osa meidän työstämme. Kuitenkin uskon, että jos Olaf tekee hyvää työtä ja me yritämme tehdä hyvää työtä, jos Olaf pystyy antamaan vastauksen hyväksyttävässä ajassa, vähemmälläkin henkilökunnalla, niin uskon, että ihmiset ja myös toimielimet, jos ne näkevät meidät eivät ongelman lähtenä niin, että voi kauhean nyt on Olaf tuolla oven edessä, vaan äh, mahdollisena resurssina, niin sitten me tulemme saamaan lisää tietoa, emme ehkä määrällisesti, vaan laadullisesti ja pystymme tekemään työmme paremmin. Tarkoitan tällä, että tehokas korruption ja petoksen torjunta jäsenvaltioiden sisällä ja toimielinten sisällä on ryhmätyötä. Ei ole kyse pelkästään siitä, että Olafin äh, äh, vainukoirat äh, tutkivat nurkkia, eikä meillä edes ole niitä vainukoireja, enkä halua niitä. Ja yritämme sit sitten saada tietoa jäsenvaltioilta ja tehdä tutkimukset. Ei, on kyse ryhmätyöstä, että jäsenvaltioiden instituutiot raportoivat meille rehellisesti ja nopeasti pelkäämättä meitä. Jos me jakamme tämän työn, jokainen meitä omassa äh, tehtävässämme, me teemme tutkimuksen, mutta ne, jotka näkevät mahdollisen petoksen aiheen, jos meillä on yhteiset arvot ja luottamusta, niin uskon, että pystymme toimimaan paremmin kuin tähän mennessä. Viimeiset kaksi asiaa. tämä direktiivi, joka liittyy rikosoikeuteen oikeusperusta. Emme nyt voi ryhtyä keskustelemaan oikeusperustasta. Mä luulen, että se on tämä artikla 325. Sitten käydään oikeudellista keskustelua oikeuspalveluyksikköjen välillä. Mutta oikeastaan meillähän on Lissabonin sopimus. Se, mitä me teemme, on oikeastaan jo käytössä – yleissopimuksen 95 mukaisesti, joka koskee Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelua, jota kaikki eivät allekirjoittaneet. Mutta nyt me Lissabonisoimme sen. Meillähän on Lissabonin sopimus ja me laitamme sen Lissabonin sopimuksen alle. Ja nyt taloudellisten etujen suoja ei ole enää kolmas pilari, vaan se on osa Euroopan unionin lakia ja se on jokaisen jäsenvaltion velvollisuus. Tämä se, minkä voi sanoa oikeusperustasta nyt, mutta kyllä oikeus äh, edelliset yksiköt sitten keskustelevat tästä. Me kaikki ymmärrämme uuden tilanteen Lissabonin sopimuksen jälkeen äh, oikeusalalle, koska emme me ole tottunut että oikeus on mm, eurooppalaista, mutta nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen se on Euroopan asia. Ja sitten tuo minimi, herra de Jong, minimisanktiot. Pyytäisin, että olisimme kaikki hyvin varovaisia. Me emme koskaan vaatineet mitään minimituomiota, emme todellakaan kuten te sanoitte, tai ainakin minä ymmärsin, että te sanoitte. Emme me tätä ollenkaan vaatineet. Tämä oli ehkä väärinkäsitys. En tiedä, mitä sanon tämän englanniksi, mutta tämä vähimmäisrangaistus, joka on laissa, joka tuomion kautta voi sitten olla jopa alhaisempi, jos on tiettyjä äm, edellytyksiä, esimerkiksi rikoksentekijän ikä ja niin poispäin. Minä tiedän, että joillain jäsenvaltioilla ei sitä vielä ole, jotkut harvat jäsenvaltiot. Niille se on uusi asia, mutta itse asiassa hyvänen aika, kun on kyse Euroopan määrärahoista, ei ole kyse Tanskan tai Hollannin tai Saksan rahoista. Rikolliset tietävät, että jossain jäsenvaltiossa he voivat päästä kuin koiraveräjässä. Tämä minimi, jota me ehdotimme, on kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Jossain tapauksessa voi olla alhaisempikin, niin ei se minun mielestäni ole mikään vallankumous, ja se voidaan kyllä tehdä hyvin helposti viimeinen asia, ihan viimeinen asia, jonka vihreiden edustaja mainitsi. En usko, että me sekoitamme tupakan salakuljetusta ja tupakoiden vä- tupakan väärentämistä. Emme ole täällä suojelemassa kaupallisia etuja. Tietenkin niidenkin on kunnioitettava. Eivät ne ole mitenkään vääriä etuja. Mutta me olemme täällä suojeltaksemme Euroopan unionin taloudellisia etuja. Ja sekä salakuljetus että väärennykset äh, haittaavat Euroopan unionin taloudellista etua. Te mainitsitte tupakkatuotteet, nämä asiat liittyvät toisiinsa tällä alalla. Salakuljetutut savukkeet saattavat olla merkittömiä savukkeita tai ne saattavat myös olla väärennettyjä savukkeita tai jopa alkuperäisiä merkkisavukkeita, eivät siis väärennöksiä, mutta ne on kuitenkin salakuljetettu Eurooppaan. Joten meillä on kolme erilaista salakuljetuksen tyyppiä ja me käsittelemme niitä kaikkia. Meillä on sama rikollisryhmä, joka salakuljettaa alkuperäisiä merkkisavukkeita, sitten väärennettyjä savukkeita – ja myöskin merkittömiä savukkeita. Ja kaikki nämä salakuljetetaan Eurooppaan ja me käsittelemme kaikkia näitä rikoksia. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia paljon. Johanni Kessler, täällä oli Rova Gresslin kysymys liittyen siihen, minkälaisia päätöksiä Saksan Glarin työmiistuin oli antanut näissä korruptiosyytöksissä ja sitten mikä teidän asenteenne on liittyen korruptioon tilanteessa, jossa on yhteisrahoitustilanne, eurooppalainen ja kansallinen rahoitus yhdessä. Minkälainen lähestymistapa teillä on? Niin. Edustaja Greslen kysymykseen. Kun olen kuullut nämä raportit niin on yleisesti tiedetty asia, että nämä henkilöt tuomittiin Saksassa vuosia sitten. Tämä henkilö, jota tutkittiin Bulgariassa, on saanut 12 vuoden tuomion monista eri rikoksista ensimmäisen asteen tuomioistuimessa Bulgariassa ja muutama päivä sitten Vetoomustuomioistuin hänet vapautti. Tämä ei ole mitenkään lopullinen mm, tuomio, koska todennäköisesti syyttäjät menevät sitten korkeimpaan oikeuteen, joten kerron teille lopputuloksen. Mutta tämä on vain esimerkki, joka on aivan viime viikolta. Ei ole niinkään kyse siitä, onko mm, tämä nyt Bulgaria vai Saksa. Tämä oli vain esimerkki. Olen nyt varmaan vastannut tähän kysymykseen. Ja ei tässäkään ole mitään uutta, kun on kyse direktiivistä, aivan kuin nyt. Olafin toimivaltuudet. Jos ö, jossain syytekirjelmässä on yksi prosentti Euroopan määrärahoja, niin se on meidän toimivaltuuksien me alainen. Jos ei ole eurooppalaisia määrärahoja siinä mukana, niin silloin me emme ole toimivaltuutettuja. Näin tulee olemaan myös Euroopan syyttäjän viraston suhteen ja sama koskee direktiivin soveltamista. Kysymys on se, että joka jäsenvaltiossa, jos direktiivi hyväksytään, kuten toivon, on esimerkiksi, jos on esimerkiksi korruptiota jossain tarjouskilpailussa, jossa Euroopan unionin taloudelliset edut eivät ole pelissä, niin silloin kansallinen rikosoikeus on vastuussa tästä ja jäsenvaltion vastuussa tästä. Jos vaikka vain 0,1 prosenttia EU-määrärahoja on tässä mukana, niin sitten miten se säädellään jäsenvaltiossa, mutta meillä on harmonisointu EUn sanktio. Rikos on sama, mutta seuraukset voivat jäsenvaltiossa olla erilaiset. Ja selitys tässä on se, että että edut ovat eh, erilaiset. On kyse EUn edusta tai jäsenvaltion edusta, eikä tilanne ole yhtään sen kummallisempi tänä päivänäkään. Eh, minä tuen, tunnen hyvin Italian tilanteen, mutta näin on monissa muussakin maassa. Eh, jokaisen jäsenvaltion täytyy yleissopimuksen takia määritellä rikoslainsäädännössään petos, joka koskee EUn taloudellisia etuja. Joten meillä on Italiassa esimerkiksi tämä perinteinen petos ja sitten meillä on mm, tällainen alakohta, joka on petos, joka koskee EUn taloudellisia etuja. Tämä ei ole mitään uutta, ei mitään vallankumouksellista, vaan mielestäni ihan oikeudenmukaista ja on aika tehdä se, koska edut, jotka ovat pelissä, ovat erilaiset. Tässä tapauksessa on kysy EUn taloudellista eduista ja silloin me tarvitsemme tasaisempaa suojaa eri jäsenvaltioissa. Joissain jäsenvaltioissa tai osissa jäsenvaltioita saattaa olla tendenssi sanoa, että no, mitä väliä, kyse on EU-määrärahoista. Eli vaikka väärinkäytämmekin sitä, niin ei se ole mikään iso ongelma. Joten Euroopan määrärahojen suoja täytyy olla EUn tasolla, koska kansallisissa jäsenvaltioissa ei ole yhtä lailla aina halukkuutta suojella EU-määrärahoja. Kiitoksia. Meillä on puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä, esitelkää itsenne ja esittäkää kysymyksenne. Kiitoksia paljon tästä kutsusta. Minä olen Stella Kisse, Euroopan unionin kansalainen fyysikko ja haluaisin sanoa, että tunnen Olafin lähellä nimeltä ja kirjoista ja että tämä on enemmän poliittista toimintaa kuin käytännöllistä. Eurooppalainen syyttäjävirasto mielestäni sotkeutuisi kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Meillähän on kansalliset syyttäjäviranomaiset, jotka tekevät päätöksiä, ja tämä on hiukan huolestuttava mielestäni. Olen sitä mieltä, että Olafilla on jo korruptiovastaisesta taistelusta kokemusta, ja uskon, että jokaisessa maassa on toimielimiä lähellä oleva henkilö, joka taistelee korruptiota vastaan. Puhun nyt tässä lähinnä vanhoista kommunistimaista. Meillä on siis henkilöitä, jotka taistelevat korruptiota vastaan. On olemassa Olafin puolelta myöskin henkilö, joka voi olla yhteyksissä, seurata tutkimuksia ja keskustella. Olafilla olisi suuremmat mahdollisuudet tehdä myöskin poliisi- ja Interpolin kanssa yhteistyötä tutkimusten yhteydessä. Ja tällaisen eurooppalaisen syyttäjäviraston luominen, uudenlaisen elimen luominen on jotakin, mikä suhteen me emme näistä tietäisi, kuka tekee mitä. Sitten toinen huomio, tämä on e- esimerkki vanhoista kommunistimaista meillä on aina samat henkilöt yritysten taustalla, uusienkin yritysten taustalla, niissä yrityksissä, jotka saavat eurooppalaisia rahoja. Tämä on hyvin selkeää. Tässä Olafin pitäisi toimia. Pystyvätkö he todellakin rankaisemaan näitä yrityksiä? Dziękuję bardzo. Myślę, że w drugiej części, po zakończeniu e, drugiej części. Kiitos oikein paljon. Nyt voimme varmaan siirtyä keskustelumme toiseen osaan. Ja puheenvuoron saa rouva Janoni. Hän on Luxemburgin ensimmäinen julkisasiamies. Samoin sitten Jorge Espina Ramos, joka on Espanjan kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava syyttäjä. Ehkäpä nyt kuitenkin eh, ennen kuin siirrymme toiseen osaan, rouva Mittenmaier saa vielä puheenvuoron. Kiitos. Kiitos siitä, että saan vastata joihinkin näihin tärkeisiin kysymyksiin. Aivan ensin, mitä tulee tähän Euroopan yleisen syyttäjäviranomaiseen. Me siis toivotamme tällaisen ehdotuksen hyvin tervetulleeksi ja kun arvioimme tilannetta, mitä tulee mahdolliseen Euroopan syyttäjäviranomaisen luomiseen, pidämme tätä merkittävänä mahdollisuutena vahvistaa korruption sekä petosten torjuntaa lainsäädännön keinoin paitsi Euroopan unionin tasolla myös esimerkiksi Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten yhteistyötahojen kautta, niin kuin herra De Jonkin tuossa totesi. Kyllä, kansallisissa tuomioistuimissa juttumäärä lisääntyy, jos ei eurooppalainen syyttäjäviranomainen ryhdy toimiin esimerkiksi jollakin tutkimusten perusteella. Ja se, mitä rouva tuossa äsken totesi, niin mekin olemme sitä mieltä, että rajat ylittäviä vetosia korruptiotapauksia ei tutkita kyllin tehokkaasti. Kansalliset syyttäjäviranomaiset jos, joskus eivät näin monimutkaisia juttuja edes pysty tutkimaan tai ainakin kovasti epäröivät. Näitä tulee hoitaa alueellisella tasolla. Näin ollen tuomioita ei saada annettua, jos vain kansan, kansalliset viranomaiset ovat vastuussa, joten me katsomme, että tehokas Euroopan, Euroopan tason syyttäjäviranomainen olisi välttämätön, jotta tämä koko ketju saataisiin toimivaksi. Se on puuttuva lenkki. Ja tärkeää on nyt olla sotkematta näitä eurooppalaisia ja kansallisia juttuja keskenään. Muuten voi syntyä aika paljon kiistoja, mutta jos toimivalta kysymykset on hoidettu kunnolla, niin kaikki voivat hyötyä näiden eri tahojen yhteen toimivuudesta. Katsomme, että eurooppalainen oikeusviranomaisten verkosto, kuten Eurodac ja Eurojust, sitten voivat koordinoida näitä toimia. Syyttäjäviranomainen tarvitsisi kattavan toimivaltuutuksen, joka kattaisi paitsi suoranaisesti EUn taloudelliseen etuun liittyvät petokset, myös muut rajat ylittävät ää, vakavat tämän alan rikokset. Tämä ehkä vastaa herra Gajerin kysymykseen. Tämän verran syyttäjäviranomaisesta me jatkamme työtä ja jatkamme arvioiden tekemistä liittyen muihin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sääntöihin, joita tällä hetkellä jo on voimassa. Lisää tietoa saatte lähiaikoina. Olen varma siitä, että keskustelut tulevat jatkumaan vuosia ja olemme siihen valmiit. Toiseksi vastaisin Rova Kreslen kysymykseen tästä kattavasta nettisivusta, jolla voitaisiin julkaista EU- varojen edunsaajat. Olen täysin samaa mieltä Rova Kreslen kanssa siitä, että tieto on täysin hajallaan tällä hetkellä. Kaikilla jäsenvaltioilla on omat julkaisunsa, omat nettisivunsa tai muut julkaisut EU-varojen edunsaajista. Jotkut maat hoitavat tämän oikein erinomaisesti ja kovasti arvostamme niiden toimia, mutta ongelmana ovat ne maat, jotka eivät ota tätä asiaa kovin vakavasti, jotka eivät päivitä tietoja, ja antavat tiedot vain kielillä, joita on hyvin vaikea kääntää, käännättää. Kaikilla nimittäin ei ole tietoa englannin kielelle käännettynä tarjolla. Kysymyksenne, jos tapahtuu, jos joko EU ottaa tämän asian hoitaakseen ja, kat- ja perustaa tällaisen kattavan tietopankin yhteenvedon edunsaajista, niin myös yhteiskuntiemme on tehtävä näin ja tähän vaaditaan kovasti investointeja. Ajatelkaa, että kaikki tämä tieto on käännettävä, niin siitä on tehtävä yhteenvedot. Se vaatii valtavasti varoja ja myös henkilöstöä, ja tätä varten tarvitaan rahaa. No parempi olisi, että EU hoitaisi sen, koska sillä tiedot jo ovat käytettävissään. Mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että keskustelut ovat pitkiä, niin niissä jäätiin hiukan jumiinkin. Ja nyt keskusteluun pitäisi taas puhata uutta tuulta purjeisiin. Sitten heräs Kylakaakkiksen kysymys. Minulla on hiukan tässä nimen kanssa vaikeuksia. Tästä barometrista Transparency Internationalhan vuosittain tällaisen ö, barometrin julkaisee. Me kysymme kansalaisilta, tavallisilta kansalaisilta, ovatko maksaneet lahjuksia viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä on tällainen korruptiobarometri kysytään, että pitävätkö kansalaiset hallituksiaan korruptiota torjuvina vai ei. Aika järkyttävää tietoa sieltä tulee. Me kaikki, lähes kaikki Euroopan kansalaiset äh, toteavat, että eivät ole vakuuttuneita siitä, että hallituksensa todella torjuvat äh, korruptiota ja petoksia. Ja samoin mitä tulee alueellisiin viranomaisiin, äh, kansalaisilla on myös niitä kohtaan aika paljon kritiikkiä mielissään, joten meidän täytyisi nyt palauttaa luottamus eri toimielimiin, mitä petoksen ja korruption torjuntaan tulee, erityisesti EU-rahojen käytön suhteen. Kiitos. Dziękuję bardzo, pani e, Mittermeier. Kiitoksia, Roa Mittermeier. Głos panu Jeanot Nis, e, premier VK General. Kiitos oikein paljon. Ja nyt siis ähm, Luxemburgin edustaja, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja minulle kerrottiin, että minun pitäisi puhua englanniksi, joten en nyt virallisella kielelläni ranskaksi, koska Luxemburgia ei tunnusteta puhu. Pyrin nyt puhumaan siis englantia ja tekemään parhaani. Minulle kerrottiin lauantaina, että ähm, asianajajan pitäisi osaa puhua, joten minulla ei ole PowerPointia ja pyrin nyt puhumaan tekstistä. Ja myöskin tämä kokouksen pitäisi tietääkseni loppua viidessä minuutissa, joten pyrin nyt puhumaan melko nopeasti. Minulla on kunnia puhua teille nyt komission kolmesta aloitteesta, jotka on tehty tiedonannon muodossa. Tämä ei ole aivan uusi asia. Tämä työhän on alkanut jo, Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe, josta on paljon artikkeleja julkaistu, mutta minä voin puhua nyt omasta luksemburilaisesta äm, näkökulmastani ja myöskin luonnollisesti julkisasian miehenä ja yksityisenä henkilönä. Tämä niin kutsuttu bif sopimus yhteisön petossopimus sen suhteen. Komissio on sitä mieltä, että puutteita on vielä olemassa ja nyt voisin lyhyesti puhua kahdesta aspektista, jotka äh, liittyvät kansalliseen lainsäädäntöön sen suhteen äh, olemassa oleviin ongelmiin ja myöskin Luxemburgin näkökulmaa. Minä olen hyvin tyytyväinen siitä, että tämä ei varmaankaan ole teille mikään suuri äh, yllätys. Mehän olemme Euroopan unionin perus jäseniä. Me olemme ottaneet mukaan äh, Luxemburgin lainsäädäntöön kaikki yhteisön petossopimuksen säädökset. Meillä on rangaistuksia kahdesta kuukaudesta viiteen vuoteen ja sakkorangaistuksia 251 eurosta 30 000 euroon. Näihin liittyy myöskin menetyksi tuomitseminen ja palautusvaateet rikosten hedelmien liittyen. Tärkeämpää vielä on se, että nämä niin kutsutut PIF-rikokset liittyvät rahanpesuun ja rahanpesu, anteeksi, rahanpesusyytös on myöskin mahdollinen tämän tyyppisiä rikoksia tehneelle henkilölle. Ja oikeudellinen vastuu oikeudellisten henkilön yhteydessä on mahdollinen. Kerron tämän teille siksi, että meillä ei ole lisäarvoa uusien rikosoikeudellisten toimien suhteen, ei vain kansallisessa, myöskään kansainvälisessä lainsäädännössä. Me emme ole nyt PIF-sopimukseen liittyen löytäneet lisäarvoa. Tämä ei ole kaikissa maissa luonnollisestikaan sama tilanne mutta puhun tässä oman maani näkökulmasta. Sitten keskinäinen oikeusapu, aloitteet. Nämähän liittyvät myöskin PIF-sopimukseen, niin minun täytyy sanoa, että jälleen kerran meillä on ollut ongelmia joissakin tapauksissa, mutta ne eivät olleet lainsäädännöllisiä ongelmia. Nämä asiat ovat sellaisia, että Libe-valiokunnassa muutama vuosi sitten olin puhumassa näistä ja voin kertoa nyt saman kuin tullon 99 prosentissa tilanteista, kun ongelmia esiintyy, ne ovat aivan typeriä ö, käytännön ongelmia. Me emme puhu samaa kieltä. Minun käännökseni jostakin kielestä ranskaksi on käsittämätön. Minä en löydä oikeaa puhelinnumeroa. Nämä ovat käytännön ongelmia. Nämä ovat käyttäjän käytännöllisiä ongelmia, eivät lainsäädännöllisiä ongelmia. Niitä ei voida ratkaista lainsäädännöllisin toimin, vaan käytännön toimin. Tässä minä kiittäisin hyvin paljon Euroopan juridista koulutusverkostoa. Se on tärkeä tekijä. Te löydätte minun tekstistäni, joka käsittelee keskinäistä oikeusaputilannetta Luxemburgissa tietoa, lisätietoa. Me voimme sanoa, että kaikki pyynnöt, joita on esitetty, ähm, keskinäisen oikeusapu aloitteeseen liittyen ovat mukana tässä. Minä käytännön toimijana me saamme viiteen sataan pyyntöä keskinäisestä oikeusavusta eri tasoilla vuosittain ja vaikuttaa siltä, että Toimijat eivät löydä tietään uusien tekstien viidakossa. Sen sijaan, että meillä olisi yksi teksti liittyen keskinäiseen oikeusapuun. Lainsäätäjät, te luovat uusia ja uusia tekstejä. Tämä on käyttäjälle erittäin vaikea tilanne, vaikea löytää tietää näiden tekstien läpi. Minä muistan hyvin, kun tämä keskinäinen oikeusapualoite tehtiin. Sen tarkoituksena oli luoda yksi kattava teksti. Jos tarkastelen aloitetta sellaisena kuin se on, olemme hyvin kaukana tästä tilanteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että me käyttäjät ja tuomarit, jotka eivät ole keskinäisen avun, oikeusavun asiantuntijoita, joilla saattaa olla ehkä yksi tai pari näitä tapauksia vuodessa, he eivät pysty näitä tapauksia hoitamaan sillä he eivät pysty tekstimäärää sel- tulkitsemaan. Meidän tulisi pitää asiat siis yksinkertaisena. Kuulimme jo paljon Olafista. Olaf tekee erittäin tärkeää työtä ja olen täysin samaa mieltä. Herra Kesslerin kanssa on paljon tärkeitä kysymyksiä kansallisesta näkökulmasta. Välillä saamme tuomareilta kysymyksen mutta ovatko he asiantuntijoita? Ovatko he, onko Olaf asiantuntija vai onko se todistaja? Voiko se olla oikeustapauksissa vielä asiantuntijana? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita herra Kesslerille pitäisi eh, esittää. Ja tämä tuo hyvin esiin sen, että tarvitsemme lisäselvennystä ehkä uutta lainsäädäntöä. Samaan aikaan Eurojust on jotakin, mitä ei vielä ole käytetty tarpeeksi hyödyksi, ja sitä ei ole toimeenpanettu samalla tavalla kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tämä on luonnollisesti ongelma. Me Luxemburgissa olemme turvautuneet siihen. Usein me mielellämme menemme Haagiin, meillä on hyvä edustusto siellä, mutta Komissiohan ehdottaisi heille mahdollisuutta lyhtyä oma-aloitteisiin tutkimukseen ja minä tukisin tätä. Miksi siis näin on? Koska he nauttivat nyt luottamusta eri jäsenmaiden keskuudessa. Heidät on nähty hyvin hyödyllisenä välineenä eri viranomaisten välillä ja heitä pidetään neutraalina toimijana. Tämä positiivinen aspekti on jotakin, mitä ei tulisi vaarantaa antamalla heille toimivaltaa. Tästähän on keskusteltu jo hiukan tänään antamalla heille toimivaltaa kumota kansallisten syyttäjäviranomaisten päätöksiä. He tekevät nykyisin erittäin hyvää työtä ja tilanne pitäisi säilyttää nykyisen kaltaisena. Olemme myöskin keskustelleet eurooppalaista syyttäjän virastosta eposta melko paljon tänään. Tämä ei, sitä ei tulisi liittää eurojustin mielestäni. Eurojust tulisi säilyttää entisellään. Se on hyvin tärkeää. Ja tässä herra Kessler puhui siitä, kuinka me voisimme syyttäjäviraston perustaa. Meillä on hyvin mielenkiintoinen tutkimus liittyen keskitettyyn eurooppalaisen syyttäjän virastoon ja siihen, kuinka tämä on ristiriitainen määritelmä tai ratkaisu. Ja minä voisin sanoa, että en ole samaa mieltä siitä, että yleiset syyttäjät jäsenmaassa vastustaisivat eurooppalaista syyttäjävirastoa. He ovat yhä enemmän sen kannalla, kunhan tilanne on sellainen, että Eurooppalainen syyttäjävirasto kunnioittaisi tietynlaisia ominaispiirteitä jäsenmaissa. Ja samoin kaikkien tuomareiden tilanteen pitäisi olla se, että mitään esteitä kansalliselle tuomion istuin käytännöllä ei tapahtuisi lähellä tuomioistuinta eikä jossakin muualla, mutta tämä on toinen asia. Kaikkein tärkein asia mielestäni aloitteessa korruptiovastaisesta taistelusta mielestäni on se, että me kaikki tiedämme, ettei korruptio ole jotakin, mitä kaikki pitäisivät rikollisena toimintana, mutta se on rikollista. Me tiedämme, kuinka paljon se aiheuttaa menetyksiä taloudelle, ja korruptiotahan on todella olemassa. Komissio käsittelee aloitteessaan Euroopan unionin korruptiovastaista taistelua. On kuitenkin eräitä pieniä jäsenmaita. Tiedän, että tässä olemme kuulleet henkilöitä, joka on ollut Grekossa, Gafissa Euroopan unionissa, kaikissa eri foorumeissa puhumassa. Meillä on ollut näitä samoja kysymyksiä vuosittain, ja tämä vaatii erittäin paljon ponnistuksia, ja minä ja kollegani menetämme tehokasta työaikaa arvioidessamme näitä asioita. En vastusta tätä. Arviointihan on erittäin tärkeää osoittaa meillekin sellaisia asioita, joita me tienneet. Sillä on siis etunsa, mutta sitä tulee tehdä niin, ettei se aiheuta liiallista taakkaa. Sitten lopulta vielä pari sanaa. Emme ole vielä tänään keskustelleet tärkeästä roolista, joka ähm, FIU-rahanpesu yksiköillä on. Viime viikonloppuna Pariisissa oli erittäin tärkeä rahanpesuyksiköiden eh, kokous. Ja siellä esiteltiin kaksi tärkeää asiakirjaa tässä konferenssissa. Ensimmäinen liittyy parhaisiin käytänteisiin, eh, suositusten eh, käyttöön korruption vastustamisessa. Ja tässä se kirjassa on erittäin tärkeitä ajatuksia siitä, kuinka näitä FIU-yksikköjä voidaan käyttää työssä hyväksi. Ja sitten meillä oli toinen asiakirja, joka oli valkea kirja FIU-yksiköiden toiminnasta. Tämä on myöskin erittäin suurta lisäarvoa tarjoava teksti, kuten kollegat sanoisivat miksi näin, ei, näin sitten on? Nämä FIU rahanpesuyksiköt käsittelevät rahaa ja he ovat parhaassa roolissa saamassa lisätietoa. Jos minä saan esimerkiksi hienon rannekellon Rolexin, voin säilyttää sen ja kukaan ei sitten näe sitä, mutta mitä taas raha, tulee, ne käyvät ilmi. Minä en nyt mene lisä yksityiskohtiin. Haluaisin vedota teihin lainsäätäjinä. Komissio sanoi, että parlamentin tulisi tukea suurempaa avoimuutta, jotta poliittiset toimijat ja vapaa media voisi toimia. Olisi erittäin tärkeää, että lainsäätäjällä olisi rohkeutta luoda tiukkoja sanktioita – ja aloittaa puhdistamalla oma pöytänsä ähm, niin, että päästäisiin eroon kaikenlaista immuniteeteista, jotka suojelevat vain lainsäätäjää. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli sanottava, niin löytätte lopun asiakirjastani ja kiitoksia hyvin paljon. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Merci, monsieur. Kiitoksia, Jalotnier. Pyytäisin nyt Jorge Espina Ramosia käyttämään puheenvuoron. Hän edustaa Espanjan kansainvälistä yhteistyöstä vastaavaa yksikköä valtakunnan virastossa. Olkaa hyvä. Bonjour. Thank you very much uh, for the floor. Kiitos oikein paljon puheenvuorosta. Minulle on henkilökohtaisesti ja Espanjan yleisen syyttäjävirastonkin puolesta suuri ilo saada tulla esittämään kantojamme tänne Euroopan parlamenttiin. Kertomalla todella kokemuksistamme, joita meillä on liittyen aiheisiin, kuten se, josta tänään puhutaan. Minuakin pyydettiin puhumaan englanniksi, joten en puhu espanjaa. Minua pyydettiin myös toimittamaan PowerPoint-esitys, jonka tein. Syyttäjänä minä olen erittäin kurinalainen henkilö, teen mitä käsketään. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että espanjalainen kun olen, en lähettänyt sitä ajoissa, joten sitä ei saatu tähän julkaisuun mukaan mutta saataneen sitten ainakin nettisivulle. Joten jos tarvitsette sen, niin varmaan sen sitten saatte. Se on kyllä aika yksinkertainen. Ihan lyhyesti. Lyhyesti ajatuksistamme, mitä meillä on Espanjassa PIFin suhteen. En kuitenkaan yksinomaan keskity siihen, mitä teemme maassamme, koska Espanjan syyttäjäviranomaisen kannalta mielestämme PIF-rikoksista ei voi puhua, jos samalla ei liitä tähän EU-ulottuvuutta, joka täydentää kansallisia pyrkimyksiämme tämän tyyppisten rikosten torjunnassa. Näin ollen meillä on koko joko kansallisia aloitteita, en mene yksityiskohtiin, yritämme parantaa järjestelmäämme ajatellen mm, oikeuslaitoksen toiminnan rakennetta, syyttäjäviranomaisen toiminnan rakennetta, asetuskehystä, mutta samalla ottaen huomioon sen, mitä EU-tasolla tapahtuu, koska vain toimimalla näin kahtalaisesti rinta rinnan voimme toimia menestyksekkäämmin. Meillä syyttäjä viranomainen on tehnyt kovasti työtä parantaakseen yksittäisten syyttäjien erikoistumista. Olemme pyrkineet huolehtimaan siitä, että joka ikinen espanjalainen syyttäjä tietää, mitä Olaf, mikä Olaf on, mitä se tekee, mitä taloudellisen edun suojeleminen tarkoittaa. Se ei ole asia, joka on mitenkään itsestään selvä, mitä voi pitää itsestään selvänä. On koko joukko ö, tuomareita ja syyttäjiä, jotka eivät ihan tarkkaan kyllä ehkä tietäisi, mitä se Olaf oikein tekee ja mikä se oikein on. Joten olemme todella käyttäneet aika paljon aikaa ja energiaa tämän parantamiseen. Mitä tulee sitten ihan rakenteeseen, voisin ehkä muutaman minuutin käyttää siihen, että kertoisimme korruptiosta, vasta- kertoisin mitä tapahtuu korruptiosta vastaavan syyttäjäviranomaisemme toiminnan puutteessa. Me olemme Olafin kanssa allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen jo vuonna 2008 ja käytännössä meillä ei ole ollut itse asiassa mitään käytännön ongelmia hyväksyä sitä tutkimusmateriaalia ja todistusaineistoa, jota Olafilta olemme saaneet oikeusjuttujamme varten. Ihan asetusta 1073 artikohta 9 soveltamalla olemme toimineet ja pyytäneet Olafin osallistumaan siviiliosapuolena näihin näiden tapausten käsittelyissä. Päärakenteemme korruption torjunnassa syyttäjätasolla on sellainen, että meillä on nämä erikoistunut syyttäjäviranomainen, jolla on 16 syyttäjää eri puolilla Espanjaa. Ja suurin ero, jos verrataan muihin syyttäjäviranomaisen osastoihin, niin meillä on tällaisia paitsi poliisin kanssa yhteistyötä myös veroviranomaisen sekä tilintarkastajien kanssa. Näin voimme toimia aika laajalla rintamalla ja käsitellä hyvin monimutkaisiakin juttuja, joihin tarvitaan muuta kuin ihan pelkkää oikeudellista tietoa, jota ehkä syyttäjällä on. Samoin sitten mitä tulee alueelliseen rakenteeseen me työskentelemme paitsi näiden 16 syyttäjän kanssa keskushallinnon tasolla. Nehän voivat toimia kaikkialla Espanjan alueella, mutta meillä on myös tällaisia delegaatteja, jotka nimitetään aina tarpeen mukaan sen pohjalta, kuinka paljon näitä korruptiojuttuja tai tapauksia jossakin päin Espanjaa kulloinkin saattaa olla, jos juttuja on enemmän. Ja tämä delegoitu toimi menee ikään kuin tällaisen, heillä on sitten kahtalainen rooli, he ovat paikallisia syyttäjiä Malagassa, Sevillassa, Barcelonassa, missä hyvänsä, mutta tämän lisäksi he työskentelevät sitten tämän korruptiosyyttäjäviranomaisen puitteissa. Tämä on osoittautunut erittäin joustavaksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi. Toki ongelmiakin on, ei voida väittää, että kaikkien näiden ponnistelujen jälkeen olisimme lopputulokseen täysin tyytyväisiä. Jotkut käytännön ongelmistamme liittyvät ihan niin kuin Luxemburgin äh, kollegakin tässä totesi, eivät ole laillisia luonteeltaan, vaan käytännön ongelmia. Me haluaisimme ensinnäkin luotettavampaa tilastotietoa. Tätä meillä ei ole käytettävissämme. Ja mitä tulee juttujen valvontaan, niin ei se kovasti hyödytä, että Espanjan järjestelmä perustuu yksittäisiin tutki, tutkintatuomareihin, eli että jokainen, kaikki jutut eivät mene syyttäjäviranomaisen kautta, vaan ne voidaan lähettää suoraan tutkintatuomareille. Ja vaikka sitten rikosjutuissa – syyttäjä tekee yhteistyötä tutkintatuomarin kanssa, niin joskus tämä tekee vaikeammaksi näiden juttujen valvonnan. Ja jos puhutaan vain syyttäjäviranomaisesta, niin joskus on vaikea pitää silmällä tai muistaa kaikki ne 2300, muistuttaa kaikkia niitä 2300 syyttäjää, jotka eivät ole erikoistuneet näihin tapauksiin todella pitämään eh, silmällä juttujen etenemistä. En tätä maininnut, mutta olemme kohdanneet ongelmia, koska aikarajat ovat olleet liian tiukkoja liittyen siihen, milloin Olaf eh, meillä on jutuista oman aineistonsa lähettänyt. Kun kyse on kansainvälisestä yhteistyöstä, niin eh, tämähän aina kestää, vaatii aika paljon aikaa, paitsi PIF-jutut, niin muutkin. Kollegani korruption torjuntayksiköstä ovat aivan samaa mieltä tästä. Ja joskus hallinnolliset tutkimukset, joita Olaf on toteuttanut, ovat toimineet hiukan tällaisena varoitusjärjestelmänä näille epäilyille ovat huomanneet, että jotain on käynnissä ja peitelleet jälkien ja näin rikosjutun avaaminen myöhemmin on ollutkin sitten huomattavasti hankalampaa. Ja juuri tästä syystä katsommekin, että ei se riitä kuinka paljon me parannamme kansallisia rakenteitamme, vaan että meidän on tehtävä yhteistyötä myös EU-tasolla jo olemassa olevat välineet, OLAF, PIF, yleissopimus, Eurojust koordinoivana toimijana, mm, sekin on tässä mainittu, ovat käytettävissämme ja näin voimme saada läpi ajatuksen siitä, että rajat ovat todella hävinneet kansalaisilta ja valitettavasti myös rikollisilta, mutta nämä rajat ovat kuitenkin vielä valitettavasti olemassa – oikeusviranomaisten yhteistyötä estämässä. Täytyy kuitenkin muistaa uudet mahdollisuudet, uudet välineet. Tämä viime vuoden korruption torjuntaa koskeva ehdotuspaketti, jonka komissio on esittänyt ja sitten Olafin uudistus, josta kuulimme tänään, ja mahdollisuus käyttää rikosoikeutta, niin kuin komissio on viime aikoina todennut, tai yleissopimuksen Lissabonisointi. Mielestäni, mielestämme nämä ovat aivan oikeita askeleita oikeaan suuntaan niin, että asiat saadaan paremmalle tolalle. Samoin Eurojust. Siellä on edelleen vielä paljon parantamisen varaa sielläkin. Lähinnä siksi, että uusi päätös ei vielä ole voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, sitä ei ole täytäntöönpantu. Ja uusia mahdollisuuksia artiklan 85 alaisuudessa tarkastellaan. Ja tietenkin myös teidän tulee päättää, onko asioita, joiden suhteen voitaisiin saada aikaan parannusta ja joita voitaisiin säännellä tulevaisuudessa. Mutta mitä näihin uusiin välineisiin tulee lopuksi vielä Eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen mahdollisuus on toki sekin mainittava, koska kyse on asiasta, joka kyllä parantaisi eh, PIF-rikosten e torjuntaa huomattavasti, parantaisi unionin taloudellisten etujen eh, suojelemista. Me Espanjan syyttäjäviranomaisen puitteissa – olemme tarkastelleet tätä mahdollisuutta eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta ja katsomme, että se toisi todellista lisäarvoa, koska näin voisimme tehdä työtä paitsi entistä paremmin aivan toisin kuin olemassa olevien välineiden kautta. Henkilökohtaisesti järkytyin suorastaan, kun kuulin, että kansalliset syyttäjäviranomaiset muka vastustaisivat ajatusta eurooppalaista syyttäjäviranomaisesta – minun henkilökohtainen kokemukseni on aivan päinvastainen. Vähintään kaksi kertaa vuodessa Espanjan syyttäjä viranomaiset tapaavat toisiaan. Samoin meillä on sitten kansainvälistä yhteistyötä ja minun kokemukseni on tosiaan aivan päinvastainen. Minulla on sellainen käsitys, että eurooppalaista syyttäjäviranomaista kansallisten syyttäjäviranomaisten parissa todella kannatetaan ajatuksena. Voi olla, että jäsenvaltiotasolla näin ei ole, mutta syyttäjäviranomaisten tasolla väittäisin näin kuitenkin olevan. Tässä nyt hyvin lyhyesti mainitsin yhden mahdollisen mallin, mallin jota me olemme puolustaneet parhaana, mitä tulee kustannustehokkuuteen ja mitä tulee siihen, että tämä eurooppalainen viranomainen astuisi kansallisen toimivallan alueelle. Todella varmasti näin on, että tapaukset täytyisi ensin katsoa kansallisen viranomaisen taholta. Me olemme ehdottaneet tällaista keskitettyä pienempää yksikköä, jota Euroopan syyttäjäviranomainen valvoisi ja sitten vastaavaa mallia kuin meillä Espanjassa on, eli sillä olisi sitten joukko tällaisia delegaatteja kansallisvaltioissa. He tietäisivät, osaisivat kielen, tietäisivät toimintatavat ja vastaisivat kulloisestakin tapauksesta, nostaisivat syytteen ja pyrkisivät sitten saamaan tuomion. Samanaikaisesti tietenkin Eurojust tulisi jatkaa toimintaansa syyttäjäviranomaisen rinnalla. Mielestämme Eurojustista ei tule tehdä syyttäjäviranomaista. Niillä on erilainen luonne, erilainen soveltamisala, erilainen toimivalta, joten katsomme, että Eurojustin tulisi toimia jatkossa tässä rinnalla. Täällä on puhuttu joistain Olafin liittyvistä asioista ja Olafilla tulisi olla mahdollisuus toimia tällaisena todellisena poliisi viranomaisena, syyttäjäviranomaisen alaisuudessa. Näin meillä ei olisi ongelmaa siinä, että ää, Olaf keskittyisi vain hallinnollisiin tutkimuksiin, ei vaan Olafin koko asiantuntemus ja ää, tietotaito olisivat käytettävissä niin, että voisivat rikostutkimukset käynnistää syyttäjäviranomaisen pyydestä käyttäen kaikkia niitä välineitä, joita Olafilla todella käytettävissään on. Kesslerkin alkupuheenvuorossaan tähän viittasi ja meistäkin olisi tärkeää ottaa näitä merkittäviä askeleita eteenpäin. Muuten parantelisimme vain vanhoja rakenteita, jotka riippumatta siitä, kuinka hyvin ne toimivat, aina ovat tehottomampia kuin uudet Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Jos teillä on kysymyksiä tai huomioita, niin vastaan niihin parhaan kykyyn mukaan. Kiitos. Merci beaucoup. Merci. Kiitoksia, Ramos. Me kuulimme Luxemburgin edustajaa, julkisasiamies Jean-Claude Niesia ja Espanjan valtakunnan syyttäjä, viraston syyttäjä Ramos. Ja nyt olisi aika esittää kysymyksiä, jos teillä on näille puhujille kysymyksiä. Euh, Edustaja Gaillard ja sitten Roa olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös Nissille ja herra äh, Ramos Espinalle. Äh, olen hyvin paljon oppinut ja olen myönteisesti yllättynyt siitä kuvasta, joka äh, se kuva, joka täällä parlamentissa on vallallaan kansallista syyttäjän 2016 on ilmeisesti väärä ja on hyvä, että kuulimme sen täällä tänään. Kummastakaan puheenvuorosta en kuitenkaan ö, saanut selville, mitkä teidän mielestänne ovat ne syyt sille, että seuranta ö, kansallisella tasolla on niin alhaista. Me Olafin raporteista olemme kuulleet ne, niiden tapausten määrät, jotka kansalliset syyttäjälaitokset vievät tuomioistuimen eteen omissa maissaan, ja nämä luvut eivät ole valitettavasti niin korkeat kuin toivoisimme teidän puheenvuoroistanne ymmärsin, että ongelmia on. Ja herra Niis sanoi, että 99 prosenttia ongelmista on ihan käytännön ongelmia. Eli kysyisinkin tässä eh, nyt vähän provosoivasti, että johtuuko tämä siitä, että saatte esimerkiksi kertomuksia Olafilta kielellä, että on ihan pelkkää sattumaa, että joku eh, teidän virastostanne puhuu tätä kieltä ja pystyy käsittelemään tämän asiakirjan, koska kyllä se olisi aika järkyttävää, jos tällaisista ongelmista olisi kyse. Ja sitten meidän pitäisi pohtia, että miten me tämän ratkaisemme. Eli siis mitkä teidän mielestänne ovat näitä ongelmia, liittyen nyt Olafilta saaminne asiakikokonaisuuksiin ja miten haluaisitte tätä tulevaisuudessa käsiteltäisiin. Ja nyt olen vähän ilkeä ja ö, leikin olevani neuvosto tässä vähän aikaa ja sanoin, että hyvä on, minä en itse asiassa tätä eurooppalaista syyttäjävirastoa halua, asiantuntijat sen kyllä haluavat, mutta minä en sitä eri syystä halua. Minulla on kaksikin syytä, miten voin tämän pysäyttää. Ensimmäinen kysymys on tämä toimipaikkakysymys te ehdotitte Luxemburgia, se onkin ihan sympaattista ja se saakin osittain tukeni, mutta meillä juuri on aivan hirveitä kokemuksia eurooppalaisen patenttioikeuden kohdalla. München Lonto ja Pariisi olivat kilpailussa ja nämä sama EU-jäsenvaltiot, jotka haluavat säästää, päättävät, että valitaan München ja Lonto ja Pariisi. Eli kukaan ei äh, katso, miten tätä voidaan säästää. Jokainen saa yhden kamarin tästä tuomioistuimesta ja kaikki ovat tyytyväisiä, paitsi ne, jotka joutuvat sitten rahat toimittamaan. Eli jos ei halua syyttää virastoa, niin sitten jumittaa tämän toimipaikkapäätöksen ja jos sitten kansallisen viranomaisille antaa vielä käännöskulut hoidettavaksi, niin sitten ikinä ei tule tapahtumaan mitään. Tätä me emme halua. Ensinnäkin on hyvä, että huomautitte tästä toimipaikkakysymyksestä. Se on ensimmäiseksi ratkaistava. Minä en tätä ollenkaan sanoa polemisesti, vaan ihan vakavissani. Ja sitten nämä käytännön ongelmat on ratkaistava. Te haluatte tietenkin saada aikaan mahdollisimman hyvät suhteet Euroopan syyttäjäviraston ja kansallisten syyttäjäviranomaisten välillä. E, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä ongelmia näette kansallisten viranomaisten taholla? Olaf-tapausten tutkinnassa ja mitä toivoisitte, miten toivoisitte, sanoitte, että tämä pystytään hoitamaan hyvässä yhteistyössä Euroopan syyttäjäviraston ja kansallisten syyttäjien välillä. Ja mitä käytännön ongelmia teillä on näiden Olafin asiakirjojen käsittelyssä? Onko se kielellinen ongelma? Johtuuko se siitä, että tämä menettely ei sovi teidän kansallisten menettelyjen kanssa yhteen? Useinhan yksinkertaiset asiat haittaavat edistystä ja mielelläni kuulisin tästä vähän lisää. Monsieur, merci, monsieur Gaillard. Kiitoksia edustaja Gaillard. Edustaja Greisler, olkaa hyvä. Die ähm, Zahlen von Luxemburg. Kiitos. Luxemburgin tapaukset siis ne jutut, jotka Olaf 2006-2011 välitti Luxemburgille, niin Luxemburgissa oli kaksi juttua, yksi tuomio Espanja 54 tapausta välitettiin Espanjaan ja vain 9,3 prosenttia käsiteltiin näistä tapauksista. En minä tätä nyt pitäisi kovinkaan erinomaisena tuloksena. Ja Espanjan yleensä syyttäjä viranomaisen kommentit kuulisin tähän mielelläni. No, ei tämä Luxemburginkaan tapaus ole niin kovinkaan kummoinen, mutta ette te sille mitään voi. Ää, aika kummallista, että yksikään tapaus ei tullut näin pitkään aikaan ilmi, vaikka siellä istuu 10 000 EU-virkamiestä. Joten ehkäpä Olaf on ollut sisäisten tutkimusten suhteen aika tai erittäin pidättyväinen. Ja jos oikein ymmärsin, niin oikeastaan emmehän me Euroopan syyttäjäviranomaista tarvitse, koska meillä on toimivat kansalliset järjestelmät. Mielestäni ajatus kansallisesta, eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta on hyvin kiinnostava, mutta sittenhän tässä nousee jälleen esiin kysymys, että mites, mitenkäs nämä rakenteet sitten toimisivat. Ja espanjalaiselta kollegalta mielelläni kuulisin, että mikä hänen mielestään tällainen kansallinen, eurooppalainen syyttäjäviranomainen voisi olla. Ja jos katsotaan Lissabonin sopimuksen artiklaa 85, siinähän todetaan, että tämä kaikki lähtökohtana olisi Eurojust. Me emme ole puhuneet Eurojustista täällä vielä mitään. Olafkan ei puhu Eurojustista. Siksipä, miten näette taloudellisten etujen suojaamiskysymyksessä yhteistyön Eurojustin kanssa tähän mennessä sujuneen ja mitä parantamisen varaa ne olisi? Minulla on sellainen kokemus, että jos kansallinen oikeusviranomainen ei toimi, niin ei ehkä eurooppalainenkaan. Ja ehkäpä tässä yhdistetään kaksi, jotka eivät toimi. Ei siinäkään paljon järkevää olisi. Joten miten saamme aikaan sellaisen tilanteen, että kansalliset oikeusviranomaiset tekevät hoitavat tonttinsa ja saavat asiat toimimaan. Kertokaa nyt ihmeessä meille. Te totesitte, että ero on kaiken näköisistä kos- koskemattomuuksista. Kun meille puhutaan koskemattomuudesta, niin paitsi että on jäsenten koskemattomuus, niin myös henkilöstösäännössä virkamiesten koskemattomuus. Mitä teillä oli tässä oikein taustalla mielessänne, kun tätä vaaditte? Euh, Jos haluatte äh, ensin Jean Nice ja sitten Georges äh, äh, Espina Ramos. Niis, olkaa hyvä. Abgrund gestellt von, würde erlauben, auf Deutsch zu antworten. Das geht Minä haluaisin äh, nyt yrittää vastata saksaksi. Ensinnäkin herra Geierin kysymykseen. Äh, yhteistyö mitä ongelmia meillä on Olafin kanssa. Meillä on muutamia ongelmia Olafin kanssa. Ja suuri ongelma, jota meillä käytännössä oli, oli tämä pitkä aika ennen kuin ilmoitettiin kansalliselle syyttäjäviranomaiselle tutkintatuomarina, jollaisia meillä on. Oi, ei ole kovinkaan kiinnostavaa tehdä kotietsintää paikkaan jos sitä ennen Olaf tai Oklaf on jo etukäteen ilmoittanut, että me tulemme käymään teillä, me teemme hallinnollista tutkimusta, me haluaisimme tietää kaiken. Ja sitten tulee Luxemburgin syyttäjäviranomainen, niin kaikkihan on jo kadonnut, koska tämä ajan kulunut aika on aiheuttanut sen, että ei ole pystytty tekemään tällaista yllätyshyökkäystä, mikä kotietsinnän tarkoitus usein on. Eräs toinen ongelma on Olafin ilmoitusten arvo pitäisi käsitellä. Se, että mitä Olaf löytää, niin sillä pitäisi olla Euroopan tasolla tietty arvo, koska käydään loputtomia keskusteluja äm, e, eh, asianajajien kesken siinä, voidaanko tämä todistusaineisto hyväksyä. Kieli ei nyt Luxemburgilla ole mikään ongelma, mutta se on ö, eh, ongelma toisille maille, joissa ei ö, eh, ole tällaista monikielisyyden historiaa. Tämä on kuitenkin materiaalinen ongelma, se pystytään ratkaisemaan jos haluaa sen ratkaista. Ja nyt äh, menen äh, Rova Gresslerin kysy- kysymykseen, Rova Gresslen kysymykseen, miten oikeusviranomaiset saa tekemään yhteistyötä. No tietenkin heitä voi piiskata, mutta siitä ei ole kauheasti hyötyä. Tärkeintä on motivaatio ja herkistäminen näille kysymyksille. Herkistäminen Euroopan edun suojelulle. Tätä on jo edistetty usean vuoden ajan, mutta sitä pitää vieläkin jatkaa. Vieläkin on ongelma se, että useilla alueilla tätä ei pidetä tärkeänä. Ajatellaan, että mm, kyse on jostain Brysselin ongelmasta, se ei meitä kiinnosta. Tämä ajattelutapa on poistettava tässä äh, komission aloitteesta puhutaan Sepolissa eurooppalaisesta poliisiviranomaisten koulutuskeskuksesta, mutta tästä puuttuu myös tuomarien koulutusverkosto valitettavasti, koska se on erittäin tärkeä äh, tuomarien koulutuksessa se puuttuu ja se pitäisi sinne lisätä, koska olisi myös tärkeää, että tuomareilla on oikea koulutus, ei pelkästään tutkintatuomareilla, joita useissa maissa on, vaan myöskin nämä tuomioita langettavat tuomarit, joiden myös on ymmärrettävä, kuinka tärkeitä nämä PIF-ongelmat ovat. Me emme välttämättä tarvitse tätä syyttäjävirastoa, näin täällä sanottiin. Minä en ole tätä mieltä, minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme Euroopan syyttäjäviraston. Ja suurin osa syyttäjistä, joiden kanssa olen puhunut, ovat nykyään tätä mieltä. 10-15 vuotta sitten, kun tästä ryhdyttiin puhumaan, niin näin ei todellakaan ollut, mutta nyt on näin ja meillä on nyt mahdollisuuden ikkuna vakuuttaa kansalliset viranomaiset tästä, jos meillä on poliittinen tahto, niin sitten käytännön tahtokin on melkein olemassa, melkein sanoisin, jos puitteet ovat oikeat, mitä tulee toimivaltuuksiin ja määrärahoihin. tällainen kansallinen syyttäjävirasto, jonka yllä olisi eurooppalainen syyttäjävirasto, jolla olisi vaihtuva johtaja. Voitte miettiä, mitä sen haluatte. Se on poliittinen päätös. Sitten yksi tuomio. Sehän on jo 50 prosenttia, se ei ole ollenkaan huono. Tämähän voi nähdä, niin kuin, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Nämä loput 50 prosenttia eivät ole hukkuneet, vaan niitä tässä käsitellään, mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meillä on nämä kolme instituutiota. Me toivomme myös, että saamme mm myöskin syyttäjäviraston luoksemme, koska syyttäjävirasto kuuluu tuomioistuimen, mutta minä en ole poliitikko, minä nyt vain sanon tämän näin. Mutta ongelma on tietenkin se, että useat näistä tapauksista ovat usein kansainvälisiä tapauksia, joissa tiedot lähetetään ulkomaille. Sitten meillä on immuniteettikysymys. kysymys se on minulle erittäin tärkeää. Meillä on useita kollegoja, jotka käsittelivät tapauksia viranomaisten suhteen, jotka, mm, joilla on immuniteetti, samoin Euroopan kansanedustajien suhteen meillä on tämä ongelma. Kansallisista kansanedustajista voin ylpeänä sanoa, että he usein luopuvat immuniteetistään. ja humalassa oleva luksemburilainen kansanedustaja joutuu tuomioistuin menettäen samoin kuin mm, humalainen tuomarikin. Nyt olen toivottavasti kaikki asiat käsitellyt. Uh, eh, eh, eh, Kiitoksia. Kiitos tästä vastauksesta, herra Jano Nis. Ja Luxemburgissahan todella Eikös teillä ole aika alhainen tämä rattiopumuksen raja 0,5, eikö totta? Juu. Sehän on kovin alhainen. Ja nyt sitten puheenvuoron saa vielä espanjalainen kollega. Olkaa hyvä. Thanks for the floor. Um, trying to offer... Kiitoksia. <coughs> pyrin nyt vastaamaan yhdistetysti eri jäsenten esittämiin kysymyksiin. Ne liittyvät enemmän tai vähemmän samoihin ongelmiin. Aivan aluksi tämä alhainen tehokkuus, alhaiset luvut, joita meillä on kansallisella tasolla, minun täytyy sanoa tähän liittyen, on se, että me emme ole tyytyväisiä näiden tulosten suhteen jos minun pitäisi jollakin tapaa kuvata tunnetta, jota, joka meillä on vallalla Espanjassa syyttäjän viranomaisten parissa, se olisi turhautuminen. Me olemme pyrkineet tekemään paljon töitä, pyrkineet parantamaan rakenteita ja silti tuntuu siltä, että meillä on yhä paljon asioita, joissa ne eivät, asiat eivät ole aivan oikealla tolalla. Esimerkiksi rajat ylittävä ulottuvuus, sehän ei aina ole mukana tapauksissa, joita me käsittelemme Espanjassa. Meillä on aivan puhtaasti kansallisia sisäisiä tapauksia. Ja itse asiassa, jos nämä olisivat sääntö, voitaisiin kuvitella, että eurooppalainen syyttäjä ei olisi kovinkaan tarpeellinen, mutta mehän tiedämme, että ne eivät ole yleisin tapaus Välillä minusta tuntuu, että tämä herra Kesslerin mainitsema riski siitä, että äm, syylliset päättäisivät, millä foorumilla he, heidät tuomitaan, näin ei tapahtuisi meidän tilanteessamme, mutta nämä kaikki PIF-tapaudet, PIF-tapaukset voidaan tuoda valtakunnan syyttäjän virastoon – me teemme tutkintaa liittyen viranomaisiin. Tämä on myöskin jotakin, mitä tulee säilyttää mielessä, kun puhutaan Espanjan tilanteesta. Jos minun pitäisi antaa teille selitys siitä, miksi tämä tehokkuus on näin alhainen, en pystyisi siihen tarkalleen vastaamaan. Ehkäpä koska sen jälkeen kun olemme tehneet ponnistuksia, emme ole nähneet konkreettisia tuloksia ja tämän vuoksi ehkä meistä tuntuu, että tarvitsisimme jotakin muuta Euroopan unionin tasolla, kuten esimerkiksi tämän syten viraston kautta, että me olisi keskitetty taso ja tämä uusi syytteen virastojen hierarkia voisi jotenkin parantaa tilannetta. Kuten sanoin, pyrimme kuitenkin parantamaan tuloksia. Meillä on kaikkien syy, kaikille syyttäjille alku- ja jatkokoulutusta ja toivon, että tämä tulee kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Perusongelma on se, että Olaf voi tehdä vain hallinnollisia tutkimuksia ja välillä Olafin aloittamat tutkimukset ovat aivan selkeästi rikosoikeudellisia tapauksia tästä huolimatta Olaf aloittaa tutkimuksen. Kun me saamme heidän tuloksensa, me voimme käyttää niitä, mutta jos joku tietää, että hänen suhteensa on tehty hallinnollisella tasolla tutkimuksia, kuten kollega sanoi, monet mahdollisuudet, joita rikosoikeudellisessa menettelyssä olisi, ovatkin tulleet tyhjäksi, sillä kotietsintää ei ole mitään jälkeä tehdä, jos ihminen on kuusi kuukautta tiennyt, että Olaf tekee tutkimuksia hänen suhteensa. Suurin osa asiakirjoista on jo hävinnyt ja olisi ongelmia saada mm, juttu hoitavaa tuomaria hyväksymään tällaisia toimia, kun ei ole mahdollisuutta saada henkilöä kiinni hänen tietämättään siitä etukäteen ja saada mm, asiakirjoja. Eli tämä on ongelma, joka nykyisessä järjestelmässä on olemassa. Jos meillä olisi eurooppalainen syyttäjävirasto, tämä ongelma ratkeaisi, sillä meillä olisi jonkinlainen talouspoliisi, miksi sitä sitten kutsuisikin. Eurooppalaisella syyttäjän virastolla olisi sellainen hyvin tärkeä asia liittyen kansalliseen kansallisiin syyttäjänvirastoihin on se, että kyseessä ei olisi jonkinlainen kansallisen ja eurooppalaisen syyttäjänviraston sopimus liittyen jokaiseen erilliseen sopimukseen. Meillä pitäisi olla mielestäni hierarkinen komentoketju ja aina kun kyseessä on tapaus, joka kuuluu eurooppalaisen syyttäjän toimialaan, jollakin tavalla sitten tässä edustajan pitäisi ottaa eurooppalainen rooli ja hoitaa asiaa. Tämä olisi toimivalta kysymys. Kysymys siitä, kuka olisi toimivaltainen tutkimaan ja syyttämään tiettyjä tapauksia. On kuitenkin selvää, että kitkaa saattaa tulla ja todennäköisesti tuleekin syntymään, ja siksi me olemme epävirallisesti, ymmärtäkää tämä, epävirallisesti ehdottamassa mallia, jossa säilyttäisimme mallin, jossa yleinen syyttäjä olisi suoraan yhteyksissä eurooppalaisen syyttäjävirastoon, jotta nämä jännitteet tai muut ongelmat saataisiin ratkaistua. Meillä olisi foorumi, joka tapaisi ehkä Eurojustin tiloissa Haagissa joka kuudes kuukausi ja voisi hoitaa näitä asioita, mutta muitakin ratkaisuja tietenkin on olemassa. Kyseessä ei olisi se, että juttu jutulta pyytettäisiin pääsemään yksimielisyyteen kansallisen syyttäjän ja eurooppalaisen syyttäjäviraston kesken. Tämä olisi mielestäni hyvin paljon sen ajatuksen vastainen, kuinka kansalaiset näkevät Euroopan, jos meidän pitäisi jollakin tava, tavalla kerjätä toimivaltaa Euroopan, eurooppalaisen syyttäjältä. Pitäisi olla selvää, että tämä tapahtuu tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Te mainitsitte tässä jotakin hiukan monimutkaista. Mitä perussopimus tarkoittaa puhuessaan eurojustista? Miksi artiklassa puhutaan unionin taloudellisten, artiklassa jossa puhutaan unionin taloudellisten intressien seurannasta puhutaan Eurojustista, Europolista, mutta ei Olafista. Olafia ei mainita. Kaikilla voi olla omia teorioitaan siitä, miksi muotoilu on tällainen, mutta uskon, että ainut järkevä ratkaisu olisi se, että tulkitsemme sitä, mitä tässä todella tarkoitetaan, ja jotta pohjaamme Eurojustin kokemuksille. Sehän on ollut oikeudellinen yhteistyön väline. Tämä on ollut hyvin tärkeää, ellei sitä olisi olemassa, meidän tulisi se keksiä. Ja se on ollut tasa-arvoisten toimijoiden välillä välittäjänä. Siksi minä omassa puheenvuorossani sanoin, että tässä sovellusala olisi erilainen ja roolit olisivat erilaiset. Eurojust olisi aina olemassa ne jäsenmaat, jotka päättävät, etteivät liity tähän eurooppalaisen syyttäjän viraston toimintaan, voisivat silti äh, unionin taloudellisten intressien suojelemisesta puhuvan artiklan nojalla olla mukana. Ja olisi järkevää ehkäpä käyttää Olafia myöskin näissä uusissa valtuuksissa, joita jos tarpeen sitten voidaan tulevissa säädöksissä kehittää, että voisimme koordinoida jäsenmaiden toimintaa niiden jäsenmaiden, jotka eivät eh, osallistu Euroopan syyttäjänviraston toimintaan ja niiden, jotka siihen osallistuvat. Sillä olisi hyvin vaikea kuvitella, että jos meillä olisi eh, tilanne, jossa kolmessa jäsenmaassa olisi vireillä juttu, ähm, kolmessa sellaisessa maassa, jotka osallistuvat eurooppalaisen syyttäjäviraston toimintaan, mutta samaan aikaan sitten sama sellaisessa maassa, jotka eivät tähän toimintaan osallistu. Mielestäni on hyvin tärkeää säilyttää tässä avoin mieli, sillä en nyt viittaa vain Espanjan tilanteessa, mutta nykyinen tilanne ei kerta kaikkiaan toimi. Merci beaucoup. Kiitoksia. Herra Ramos, pääsemme nyt tämän kuulemisen päätökseen. Pyytäisin nyt edustaja Gairia käyttämään loppupuheenvuoron tekemään yhteenvedon tästä kokouksesta. Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni teen sen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, ja tämä hiukan yllätti minua näissä viimeisissä puheenvuoroissa. Tämä on monikielinen parlamentti ja tämä vaatimus näille herroille, että heidän pitää puhua englantia, niin ei kyllä vastaa sitä. Mehän olisimme tietenkin voineet hoitaa asia niin, että sitten nämä kuulemiset tai nämä puheet välitetään tulkeille, mutta ähm, etukäteen, mutta kyllä minä haluan tässä nyt sanoa, että tämä on monikielinen parlamentti ja valiokunta ja kyllä täällä saa puhua äidinkieltään. Sitten äh, toinen kysymys on se, että löytyykö puutteita näistä asiakirjoista, joita komissio on antanut. Minä en mitään tästä kuullut, mitään viitteitä siitä, että komissio olisi jättänyt jotain tärkeitä asioita ulkopuolelle, joissa tarvitaan täydennystä. Tätä en kuullut, jota tämä vaikuttaa siis järkevältä pohjalta, e, jota meidän tietenkin täytyy työstää. Entinen ö, liittopäivien ö, ryhmämme eh, puheenjohtaja sanoi, että laki eh, eh, toimii niin kuin se tulee parlamentista ulos ja näinhän me myöskin tässä aiomme tehdä Olafin suhteen. Kuulin, että haluavat mielellään katsoa siis pankkitileille ja haluaisivat vähemmän raportointia. Minä olisin mielelläni kuullut vähän vinkkejä sen tyyppisiä vinkkejä kuin sain herra Niisiltä ja Ramosilta, missä ongelmia on kansallisten viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä, missä on mentävä pidemmälle. Miten tätä välinettä voidaan vielä vahvistaa olemassa olevin toimin? Nyt jos kansalliset syyttää viranomaiset tekevät yhteistyötä, niin sitten yhteiset standardit ovat erittäin tärkeitä ja mielestäni on hyvin iloinen tulos tälle kuulemiselle, että kansallisten syyttäviranomaisten edustajat sanoivat, että syyttäjät eivät mitenkään vastusta tätä eurooppalaista syyttäjävirastoa, vaan he ovat halukkaita tehdä yhteistyötä. Tietenkin täytyy katsoa, että mit, standardit tässä ovat vallalla ja kielikysymys on esimerkiksi asia, joka on huomioitava. Jos katsomme täytäntöönpanoa, niin kansallisten toimipisteiden toimintaa pitäisi olla jotenkin verrattu korjattavissa. Tämä ei valitettavasti ehkä onnistu muuten kuin raportoinnin keinoin, eh, mutta ehkä Olafin ei tarvitse sitä sitten tehdä. Transparency että kuulin, että avoimuus on vieläkin ongelma menojen kohdalla. Se, että transparency eh, mielestä avoimuus on tärkeää, on normaalia, mutta meidän täytyisi yrittää poistaa nuo oikeudelliset esteet, joita ilmeisesti vielä on, eh, poistaa tai kiertää. se, että olisi vertailukelpoista raportointia petostapauksista, on erittäin hyvä vinkki. Sain paljon vihjeitä asioista, jotka meidän pitää ottaa huomioon, kun keskustelemme Euroopan syyttäjävirastosta, esimerkiksi kansallisten tuomareiden ja syyttäjien jatkokoulutus, meidän täytyy ratkaista menettelytapaa ja toimivaltuuskysymyksiä, tässä on paljon työtä edessä, mutta tuloksena voisi olla erittäin tehokas väline Euroopan petoksen ja korruption torjunnassa. Odotan kovasti tätä työtä ja kiitän kaikkia puhujia, jotka osallistuivat tähän kuulemiseen heidän panoksestaan. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä yhteenvedosta, joka oli hyvin täsmällinen sihteeristö meille kyllä kertoi, että valiokunta ei ollut vaatinut englannin käyttöä, tällainen täsmennys. Kiitoksia tästä kuulemisesta ja seuraavaan tapaamiseen, seuraavaan kertaan.